But, So, uh, dear colleagues, welcome. Hyvät kollegat, tervetuloa meidän kaksipäiväisen valiokuntakokouksemme viimeiseen osioon. Torstai-iltapäivänä jotkut meistä ovat jo hieman uuvuksissaan, mutta siitä huolimatta meillä on erittäin mielenkiintoisia asioita vielä estyslistallamme. Olen iloinen voidessani toivottaa valiokuntamme kokoukseen professori Durwood Zelken. Tervetuloa ympäristövaliokunnan kokoukseen. Tom Spencer, parlamentin entinen jäsen myöskin, joka oli muinoin ulkoisen valiokunnan puheenjohtaja niin ikään paikalla. Hän oli 80-luvun alun Elmar Brock ikään kuin ulkoasian valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Tervetuloa jälleen tänne parlamenttiin. Olemme kutsuneet paikalle professori David Zelkin puhumaan erittäin tärkeästä asiasta meille, nimittäin mahdollisuudesta käyttää Montrealin pöytäkirjaa ilmaston suojelua varten. Valiokunnassa jatkuvasti puhutaan Kioton pöytäkirjasta ja Kioton kakkosesta ja eilen paikalla oli Meksikon ulkoministeri Spinoza joka oli COP16-kokouksen puheenjohtaja, ja hänelle esitettiin kysymys jälleen kerran, mitä mieltä olette Kioto kakkosesta? Ja tällä välin on ikään kuin unohtanut, että tätä ennen oli toinen pöytäkirja, Montrealin pöytäkirja. Se on usein jäänyt unholaan. Ja sen mahdollisuudet vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kaasupäästöjä usein unohtuvat. Nyt haluamme viedä tätä viestiä eteenpäin. Meillä on nyt yhden tunnin mittainen näkemysten vaihto teidän kanssanne tätä varten edessämme. Professori Zelke on Governance and Sustainable Development instituutin pääjohtaja. Se toimii Genevestä käsiin. Hän on vastannut ympäristölainsäädännön täytäntöönpano asioista ja hänellä on monia muitakin sitoumuksia. Hän toimii eri yliopistojen palveluksessa. ei nyt aio toistaa kaikkea, mitä teidän ansioluettelossanne lukee, mutta tervetuloa joka tapauksessa kokoukseemme jälleen kerran. Haluatteko juoda kahvia vai teetä? kysyy puheenjohtaja. Pyytäisin, että nyt äh, aloitatte tämän keskustelun avauspuheenvuorollanne ja olen varma, että kollegat sitten haluavat esittää teille vielä kysymyksiä. Tarkoituksena on tarkastella, mitä vaihtoehtoja on Montrealin pöytäkirjan osalta, miten sitä voidaan käyttää ilmastonmuutoksen vastaisissa talkoissa. Kiitoksia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Mukava olla taas täällä paikalla. Olen ollut täällä jo aiemminkin. Ja Brysselin vierailut ovat aina mukavia. Nautin niistä kovasti, koska kun viettää ajastaan puolet Washington DC:ssä, niin täytyy tulla tänne, jotta saa käsityksen jonkinlaisesta ilmastooptimismista ja asenteesta. Me voisimme tehdä paljon enemmänkin ratkaistaksemme nämä ongelmat. Kiitoksia siis kutsusta. Aina mukava olla paikalla. Täytyy alkuun muistaa, että ilmastonmuutos on tullut yhä vaikeammaksi ratkaista ongelmana, etenkin nyt kun otamme huomioon Japanin tragedian vaikutukset. Me arvioimme ydinenergian roolia ja useissa paikoissa pohditaan sen käytön lopettamista. Eli mitä on tehty Yhdysvalloissa, mitä Kiina on nyt aikonut tehdä, se aikoo arvioida turvallisuusuhat liittyen ydinvoimaan. Tämä muuttaa sitä tapaa, jolla me suhtaudumme tähän asiaan. Kun olin nuori poika, niin oikeusministeriössä yksi tärkeistä tehtävistäni niin oli johtaa Three Mile Islandin onnettomuuden rikostutkintaa. Uutiset Japanista varmasti huononevat ja havaitaan, että tämä tragedia on vieläkin vakavampi. Toivon, että olen, olisin väärässä, mutta ikävä kyllä en usko siihen. Samanaikaisesti on siis tullut vaikeammaksi ratkaista ilmastonmuutosta, ja se on yhä kiireisempää. Maailman hallintotapaa nyt testataan Japanissa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä. Hallinto ei ole aivan niin vakaata ja vankkaa kuin miten me kuvittelemme, eikä se ole niin vakaata kuin mitä sen tarvitsisi olla. Mitä tapahtuu, kun yhtäaikaisesti monsuunit vaihtavat paikkaa, tulee tulvia, toisaalta kuivuutta, jäätiköt sulavat, metsäpalot ovat yhä laajempia, laajempia kuin mitä koskaan olemme nähneet. Nämä vaikutukset ovat jo alkaneet vaikuttaa meihin. Tämä on nähty Pakistanissa, tämä on nähty Venäjällä, niin ikään myös Australiassa. Kiireellisyys on yhä kouriin tuntuvampaa. Kustannuksetkin näistä vaikutuksista kasvavat koko ajan. kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä ja muutoinkin, yhä enemmän meidän on huomioitava tämä ja ymmärrettävä se, että kustannukset kasvavat. Jos, niin kuin nyt näyttää, arktisilla alueilla jäätiköt sulavat, niin metanipäästöt luonnollisestikin lisääntyvät, ikirouta katoaa, se sulaa. Ja siinä tapauksessa käy niin, että lämpeneminen jatkuu, äh, jäätiköiden sulaminen jatkuu ja tämä on ikään kuin noidan kehä. Minä olen tehnyt esitelmän Mario Molinan kanssa Meksikosta ja hän voitti Nobelin palkinnon Paul Crutzenin ja muiden ohella. Aiheena oli nimenomaan hiilidioksidipäästöt. ja otsonikerroksen oheneminen. Me aloitamme tutkimuksen napa-alueilta, arktisilta alueilta, siirrymme Himalajalle, sademetsiin. Riskejä on nyt todella ryhdyttävä vähentämään ja on hidastettava vaikutuksia. On toimittava tehokkaasti ja kiireisesti. Jos emme näin tee, niin meidän hallintomahdollisuutemme kutistuvat Ja sitten meillä ei enää ole mahdollisuutta eikä kykyä ratkaista ilmaston haasteita. Nyt on edettävä nopeasti. Tänään haluaisin keskittyä omassa puheenvuorossani siihen, miten voisimme keskittyä ei pelkästään hiilidioksidi eh, päästöpuoleen, vaan myös muihin asioihin. Nyt on sovittu, että pysytään kahden asteen rajoissa. Toivomme, että pääsisimme 1,5 asteeseen, kun ajatellaan esiteollista aikaa verrattuna esiteollisen aikaan. Satakunta maata sopi tästä Kööpenhaminassa, eli tämä olisi maksimitaso. Täytyy muistaa, että kun puhumme maailman lämpenemisestä, niin me puhumme nimenomaan yhdestä puolesta kahdesta asteesta, ja tämähän on maailmanlaajuinen keskiarvo. On arvioitu, että lämpeneminen olisi noin puolitoista kertaisesti tietyillä alueilla tämä maailmanlaajuinen keskiarvo arktisilla alueilla kenties kaksi ja puolikertaisesti keskiarvo. Eli keskiarvot ovat aina hieman harhaan johtavia. Kaksi astetta on sellainen, että joissakin paikoissa puhutaan yhdestä asteesta, joista, joissakin yli kahdesta asteesta, vaikkapa Himalajan alueella ja arktisilla alueilla. Tällaisia lisääntymisastelukuja ei voida hyväksyä. Meidän täytyy jatkaa ponnisteluja. Me kaikki varmasti tämän jo ymmärrämme. Me ymmärrämme myös sen, että tämä ei ole mikään pikatie, jos me noudatamme Kööpenhaminan sitoumuksia ja sopimusta, niin pääsemme 60 prosenttiin niistä leikkauksista, joita meillä on vuoteen 2020 mennessä tehtävä onko tämä nyt sitten puoli täysi vai puoli tyhjä lasi? Kun meillä on tämä sopimus, jonka puitteissa toimitaan, niin toki jos tuloksiin päästään, niin sehän on aika hyvä sopimus. Mutta meidän on katsottava myös muita lakeja, muita instituutioita, muita foorumeita, joilla voisimme nopeammin vähentää päästöjä. Ja lähestulkoon kaikki toimet ovat nimenomaan muilla kuin hiilidioksidipäästöjen vähentämisen alueella. Me tarvitsemme täydentäviä toimia näille hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimille. Täytyy toimia nopeasti. Meidän täytyy nopeuttaa kaikkea toimintaamme, koska me olemme jo nyt vaarallisella maaperällä. Ilmastonmuutos vain kiihtyy. Hyvä uutinen kuitenkin on se, että on toimia, joihin voidaan ryhtyä nopeasti ja saadaan nopeita tuloksia. Hiilidioksidi vastaa noin 50 prosentista. Ja se on oikeastaan suurin osa tätä ilmiötä. Niin ikään se on hyvin pysyvä ilmiö, pysyvä aine, se pysyy vuosi tuhansia ilmakehän alueella. Mutta sitten muilla aineilla on lyhyempi kestoikä, ne säilyvät ilmakehässä lyhyempiä aikoja, jotkut jopa viikkoja, kenties vuosi kymmeniä. Vuosikymmenen on varsin lyhyt aika verrattuna vuosi tuhanteen. Arvio, jonka UNNAP ja ja muut instituutiot ovat hiljan tehneet, osoitti, että 60 vuoden ajan hiilidioksidipäästöt tätä rataa pysyvät ilmakehässä. Eli kyllä meillä tässä jonkinlainen henkivakuutus on ostettavissa maailmanlaajuisesti. Me voimme oikeastaan näillä muilla kuin hiilidioksidipäästötoimilla vähentää puolella tätä ilmiötä. Voimme jopa puolen siis leikata nopeutta, kun lisäämme nämä muut toimet tavoitteisiin. Arktinen alue on Euroopan ja koko maailman kannalta hyvin kriittinen alue. Se on meille jonkinlainen suojavyöhyke tai äh, kilpi. Jos me emme anna tämän lämmön palautua avaruuteen, vaan se jää tänne lämmittämään maapalloa, niin se nopeuttaa jäätikköjen sulamista ja meret lämpenevät. Sitten ne saastuttajat, muut kuin hiilidioksidi, ovat hydrofluorokar... hiilivetoja. Ja tämä sisältää luonnollisesti myös kaikki hiiliyhdisteet, jotka nousevat äh, otsonikerrokseen, puhumme siis HFC-yhdisteistä. Ja kysehän on siitä, että nämä muodostavat noin 50 prosenttia päästöistä. Meillä on tavoitteet, jotka voivat pitää meidät alle kahden lämpöasteen lämpötilan nousussa, ja tämä onnistuu niin, että käytämme olemassa olevia lakeja ja instituutioita ja olemassa olevaa teknologiaa. Tämä on hyvin tärkeää. Jos aloitamme HFC-yhdisteistä, ne ovat eniten kasvava saastuttajaryhmä maailmanlaajuisesti sekä Yhdysvalloissa että monissa muissa maissa. EU-ssa 27 jäsenvaltion alueella päästöt ovat lisääntyneet 87 prosentilla viimeisten kymmenen vuoden aikana ja muut päästöt taas 40 prosentilla. Todellakin tämä on merkittävä ryhmä päästöjä. Jos HFC-yhdistepäästöjä ei aleta säännellä, niin ne muodostavat vuoteen 2050 mennessä noin 20 prosenttia näistä kaikista päästöistä. Todellakin tämä on vakava ongelma. Jos me onnistumme kuitenkin kontrolloimaan päästöjä, niin sitten nousun vauhtia voidaan säädellä hyvin nopeasti. Hyvä uutinen on se, että jos hfc yhdistetten tuotannossa puututaan jo alkuvaiheen ongelmiin Montrealin pöytäkirjan säädösten mukaisesti, niin voidaan eliminoida yksi näistä kuudesta kasvihone kaasuista. Ja tämä olisi hyvä saavutus maailman kannalta. Se ei tarkoita sitä, että me se tarkoittaa siis sitä, että kaupasta luovutaan ja todetaan sen lisäksi vielä, että tämä kemikaali on, on huono kemikaali, se on synteettinen, keinotekoinen ja sitä ei enää valmisteta. Eli siirrytään käyttämään jotakin turvallisempaa vaihtoehtoa, joita on jo olemassa. Tämä on siis haasteemme. Montrealin pöytäkirja niille, jotka ovat unohtaneet, kuinka hyvä se on. Sehän on paras ympäristösuojelu pöytäkirja, jonka maailma on koskaan saanut aikaiseksi. Ja Euroopan osuus luonnollisesti tässä oli merkittävä. Voin onnitella Eurooppaa äh, johtoasemasta Montrealin pöytäkirjan täytäntöönpanossa. 96 haitallista kemikaalia, 98 prosenttisesti vuoteen 2010 mennessä aiotaan poistaa käytöstä. Eli 96 prosentilla todellakin pyritään leikkaamaan, on onnistuttu leikkaamaan, ja tämä on huomattava, merkittävä saavutus. Nämä aineethan ovat sellaisia, että ne pysyvät ilmakehässä hyvin pitkään, ne osuvat stratosfääriin ja pysyvät siellä pitkään nyt otsonikerros on saatu elpymisen tielle tämän sopimuksen pöytäkirjan kautta ja olemme tämän pöytäkirjan kautta saaneet myös huomattavaa edistystä päästövähennyksissä. Se on ollut noin 11 miljardia tonnia vuositasolla päästöjen vähennystä, eli merkittävä panos. Kustannukset, joita tästä on maksettu, ovat neljä senttiä per tonni. Eli todellakin tämä sopimus on hyvin kustannustehokas, jos sitä niin ajattelee. Monet maat maailmassa ovat todenneet, että tämä sopimushan toimii hyvin, eli ei tähän asiaan tarvitse enää jatkossa kiinnittää niin suurta huomiota. Nyt voidaan äh, sitten siirtyä ikään kuin ylhäältä alaspäin pohjatasolle ja elämä vain jatkuu. Ei tämä ole minun hälytysääneni, käsittääkseni. While it finishes up its, uh, its, its useful life. But that would be... Mutta tämä olisi kyllä väärä suhtautumistapa. Se olisi vakava virhe. Montrealin pöytäkirja voi edelleenkin päästä suunnilleen samanlaisiin saavutuksiin kuin mitä se on jo saanut aikaiseksi me voimme taata, että täytäntöönpanolla saamme aikaiseksi 100 miljardia tonnia. Ja tämä tehdään jopa niin pienin kustannuksiin, että 5,50 senttiä tonni. Tämä todellakin on kustannustehokasta toimintaa, jos mikä. Sellaisen sopimuksen avulla, joka ei ole koskaan epäonnistunut suorituksissaan. Vielä muutama loppukommentti. Vielä yksi esimerkki ilmasto-ongelman ratkaisemista, jos ajatellaan varhaisia vaiheita, vapaaehtoisia toimia, joilla pyrittiin ratkaisemaan ongelma verrattuna hiilidioksidipäästöihin. Eli tässäkin on merkittäviä faktoja nähtävissä. Kyllä me olemme varsin fiksuja, pystymme ratkaisemaan ongelman, kun, kun todella katsomme sitä, miten tämä pöytäkirja on toiminut silloin, kun kaikki maat ovat mukana tässä sopimuksessa ja pitävät sopimusta oikeudenmukaisena. Vielä sananen hiilestä, hiilipäästöistä. Nämä ovat paikallisia päästöjä. Me voimme käyttää myös paikallisia ja alueellisia lakeja näiden päästöjen sääntelemisessä ja terveyshyödyt ovat huomattavia. eläimiä säilyy miljoonittain näiden päästöjen vähentämisellä. Tässä oikeastaan pääviestini. Miten me voitamme tämän avulla, miten Eurooppa voi päästä tässä eteenpäin. Meidän täytyy saada myös niin sanotut BRIC-maat mukaan, Brasilia, Intia, Kiina. Puheenjohtaja, voin päättää puheenvuoroni tähän ja vastata kysymyksiin. Uh, kiitoksia paljon tästä alustuksesta, professori Zelke, ja kiitoksia myöskin näistä luvuista, jotka te mainitsitte. Ne tekivät minun suuren vaikutuksen. On suorastaan hämmästyttävää, että Montrealin pöytäkirja on jollakin tavalla joutunut pois julkisuuden valokiilasta. Ja mitä kansainvälinen ilmastopaneeli tekee, sen tekemä työ, senhän täytyy kattaa koko kuva, eikä pelkästään osia siitä. En tiedä riittävästi siitä työstä, mitä IPCC parhaillaan tekee. Voitteko kertoa siitä? Te mainitsitte HFC-yhdisteet, vetyfluorikarbonit ja vihreänä kehityksen mekanismista, kun on puhuttu, niin on mainittu ne suuret rahamäärät, joita on käytetty niiden tuhoamiseen. Vaikuttaa siltä, että joissakin maissa – Niitä on tuotettu kuitenkin entistäkin enemmän, jotta saataisiin rahaa tästä Kioton pöytäkirjan mukana tuomasta puhtaan kehityksen mekanismista, mutta tämän ajan vain sivumenneen sanoen. Te totesitte, kuinka paljon HFC-yhdisteitä ovat lisääntyneet 90-luvun jälkeen, miten niiden määrä on kasvanut. Nehän eivät ole Montreen pöytäkirjassa, vai ovatko ne? Voisitteko vastata tähän kysymykseen? Täällä on muutama muukin kysymyksen esittäjä. Ja sitten Voitte ehkä vastata, kun pari-kolme kysymystä on ensin kuultu. Skulakakis ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you for coming. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne tänään. Kiitoksia siitä, että avasitte meidän silmämme. Joskus eh, ei näe metsää puilta politiikassakaan. Minun nähdäkseni tämä on yksi niitä tapauksia, jolloin näin on. Haluaisin eh, esittää teille kaksi kysymystä. Minä olen seurannut HFC-keskustelua ja kehitystä. Olen toivonut, että ihmiset ottaisivat HFC 2.3 pois tästä puhdaan kehityksen mekanismista, koska on tyhmää maksaneet 12 dollaria jostakin – joka voitaisiin hoitaa 17 sentillä. Tässä oli onnistuttu. Kollegoiden avulla parlamentissa tämä keskustelu on nyt aloitettu ja olemme hyvinkin nopeasti päässeet etenemään. Ja nyt tämä on otettu pois puhtaan kehityksen mekanismissa, tämä HFC 23. Tämä on erittäin miel- tärkeä kaasu. Tietystikin HFCistä, kun puhutaan, kyse on paljon suuremmastakin asiasta. Nyt Tämä on täysin tyhjissä koko tämä kaasu. Mikään sopimus ei sitä kata. Nyt voimme keskittää ehkä ihmisten mielet tähän ongelmaan, koska toistaiseksi tuottajilla oli mahdollisuus tienata valtavasti rahaa, ja tästä syystä estettiin Montrealin pöytäkirjan täytäntöön paneminen. Tämä piti saada pois tästä pöytäkirjasta, jotta avattaisiin mahdollisuudet Montrealin pöytäkirjalle toimia ja ylipäänsä puuttua HFC-ongelmaan. Olen esittänyt tämän kysymyksen komissiolle jo, esitin tämän viime vuoden lokakuussa, ja minä toivon todellakin, että ongelma voitaisiin ratkaista hyvin halvalla Montrealin pöytäkirjan avulla. Voisimmeko myöskin pyrkiä tekemään jotakin kahdenvälisesti, ehkä. Tämäkin olisi hyvin halpaa. HFC-kaasuihin voitaisiin puuttua, esimerkiksi HFC 23, joka on tyypillisesti sellainen, että se ei kuulu Montrealin pöytäkirjan piiriin, koska se ei tuhoa otsonia, otsoni tuhoava kemikaali. Täten voitaisiin osoittaa muulle maailmalle, että kyse on suuresta, vakavasta ongelmasta ja että Eurooppa, Eurooppa tekee jotakin sen suhteen. Tämä on minun peruskysymykseni. Esitin saman kysymyksen komissiolle jo viime vuoden syyskuussa. Huomasi kaksi piti ottaa pois tästä pöytäkirjasta, niin kuin mitään saatiin aikaan. Nähdäkseni nyt on tullut oikea aika toimia. Aika on kypsä. Tämä voisi helpottaa pyrkimyksessä päästä 20 prosentista 30 prosenttiin hiilidioksikaasupäästöleikkauksia. Eurooppa voisi ikään kuin ostaa ei 10 vaan 20 prosenttia tästä tällä tavalla, mikäli päästäisiin eteenpäin tämän ongelman suhteen. Meillä olisi silloin paljon suurempi vaikutus meidän toimillamme siis. Ja lopuksi haluaisin vielä todeta seuraavan seikan. Ilmastopolitiikka on nyt tullut poliittiseen keskustelun mukaan. Jokaisella on oma keppihevosensa, lempiaiheensa. Jotkut ovat innoissaan aurinkopaneeleista, jotkut kiinnittävät huomiota metsäpolitiikkaan, jotkut katsovat, että arktiset alueet ovat kaikkein tärkeimmässä asemassa. Jokaisen on oma lempiaiheensa. Ja kun kerätään yhteen nämä lempiaiheet, niin vaikuttaa siltä, että kun näistä lemmik- lemmikkejä vain vaalitaan, niin unohdetaan sitten se lohikäärme, se suuri paha mörkö, Suuri paha mörkö on täällä tänään ja se äh, hönkii ja aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Ja meidän täytyy keksiä tehokkaita tapoja puuttua asiaan. 15 dollaria käytetään tällä hetkellä joihinkin toimiin, jotka yhtä hyvin voitaisiin hoitaa kuntoon viidellä sentillä. Mikäli näin on, niin emme ole hyvässä tilanteessa. Ja meidän täytyy nyt tehdä työmme kunnolla, jotta voimme käyttää vain 5 senttiä tämän 15 dollarin sijaan. Kollege, also wir sollen das Monster, den Drachen sehen. Niin. Meidän täytyy siis nähdä tässä myös lohikärme, eikä ainoastaan näitä lemmikkejä. Kristiina Gutierrez Cortines seuraavaksi. Kiitoksia. Mukava, että tulitte, professori. Minulla on yksi aihe, joka Minua tässä kovasti huolestuttaa. Ehkä suhtaudun tähän naisellisesti, mutta usein ajattelen, että pieni on tärkeää. Enkä ole tässä niin kovinkaan samalla linjalla kuin ystäväni Skilakakis. Ja kysyisin, koska minusta näyttää siltä, että yhteiskunnassa Montrealin pöytäkirja ja ilmaston muutos, ne ovat näitä tärkeimpiä. Ja päästöjen leikkaaminen on niin suuri asia, että sitä ei voi järjellä ymmärtää. Se on käsittämätöntä. Ja asia, johon ainoastaan valtiot voivat puuttua. Ja kun olemme... Aloitanko alusta? Eikö tulkkaus toimi? Kuuleeko professori minua? Taitaa toimia. No aloitan uudestaan. Niin, sanoin, että itsekin olen tässä hieman opettajana. Il- Meillä on Kioto, Montreal, ilmastonmuutos ja tämä käsite on niin suuri, että ihmiset eivät tätä ymmärrä ja vuosisatoja suurin osa vastuusta on sysätty yksilön harteilta valtion kannattavaksi. Ja näyttää siltä, että ymmärtämyksen puute ja se, että tapoja voitaisiin muuttaa, on hyvin hankalaa yhteiskunnalle, koska se ei ymmärrä tätä kaikkea valtavaa haastetta. Ja tässä tarvitaan pedagogiaa. Uskon, että pienet asiat ovat hyvin tärkeitä. Sellaiset asiat, joita jokainen voi yksin tehdä, kotonaan, kunnassaan ja niin edelleen. Ja tätä kautta sitten voi mukautua ja kantaa kortensa kekoon tässä asiassa. Ei lapsikaan opi asiaa ennen kuin hän todella saa opetusta. Harjoitus tekee mestarin, olipa kyseessä mikä asia tahansa. Ja sitten kun asian hyväksi tekee työtä, niin silloin siihen tykästyy ja hyväksyy myös tietyt riskit. Ja uskon, että tässä tarvitaan lisää poliittista kapasiteettia ja jopa tiedemiehet katsovat vain suuria tavoitteita ja jättävät on huomiota. Ja tästä johtuukin ensimmäinen kysymykseni. Japanin, Kaakkois-Aasian ja Kiinan tapauksessa pitäisi alkaa työstää asioita alakohtaisesti. Meillä on Kööpenhaminan yleistavoitteet, mutta jos jokainen ala kantaisi vastuuta kaikkein tärkeimmistä asioista, no vaikuttaisiko tämä sitten kilpailukykyymme? Mitä jos emme tarjoisikaan pelkästään yhtä vaihtoehtoa kaikkeen, vaan sen lisäksi spesifimpiä, alakohtaisempia lähestymistapoja niin, että suurten tavoitteiden, kaiken kattavien tavoitteiden, joista on allekirjoitettu sopimuksia valtion ja hallitusten päämiesten kanssa, jos niitä täydennettäisiin alakohtaisin sopimuksiin, voisi olla hyvä. Tässä saataisiin poliittista kunnallistason ja eri alojen, kuten maatalouden ja tämän kaltaisten alojen äh, päätöksiä. Tämä todella veisi meitä eteenpäin. Kiitos sitten Richard Seber. Danke, Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Professori, teidän esityksenne oli hyvin mielenkiintoinen, mutta pohdin, miksi kansainvälinen yhteisö ei lähde enemmän kulkemaan teidän viitoittamallenne tielle. Olisi varsin helppo varastoida hiiltä. Tämä ei ole kovinkaan hankkeen hiilivetyjä. Ja hiilidioksidin säästötavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia. Puhumme vieläkin kunnianhimoisemmista tavoitteista. Vuoteen 2050 mennessä haluaisimme saada aikaan täysin hiilidioksidivapaan yhteiskunnan. Ja kun katsotaan ilmastonmuutosta, niin pohdin, voisiko kansainvälinen yhteisö ja tiedemiehet katsoa enemmän tätä toista keinoa. Jos oikein ymmärsin teitä, niin se olisi paljon kustannustehokkaampi. Ja sitten meillä on Montrealin pöytäkirja. Tässä olette täysin oikeassa. Tämä oli ensimmäinen todella kattava kansainvälinen sopimus, joka toi mukanaan menestystä ympäristöpolitiikassa kansainvälisesti. Miksi emme onnistu täydentämään tätä sopimusta tietyillä ilmastonmuutoksen kannalta relevanteilla elementeillä? Eli eikö meidän täytyisi sekä poliittisesti että tiedekannalta lähteä enemmän tälle tielle? Seuraava puhuja. Yhteydessä, professzor úr az előadásának az elején. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin professorille hänen puheenvuorostaan. Te sanoitte puheenvuoronne aluksi, että nyt on ongelma mikrofonin kanssa, tulkit huomauttavatta. Sorry. Okay. No, tässä on kaksi mikkiä päällä yhtä aikaa. Pyydän anteeksi. Nyt on parempi. Professori, te totesitte puheenvuoronne aluksi, että Japanin tapahtumien vuoksi ydinenergiaa tullaan käyttämään aiempaa vähemmän. Te sanoitte niin ikään yleisluontoisemmin, että meidän täytyy vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotantoa täytyy vähentää perinteisissä voimaloissa. Samanaikaisesti energian tarve on valtavaa Kiinassa ja muuallakin. Energian tarve kasvaa. Kut, miten me voimme ratkaista tämän yhtälön, mikäli pitäisi käyttää vähemmän ja vähemmän öljyä, ydinvoiman käyttö vähenee ja energia on liian vähän ja energian tarve kasvaa. Miten tämä ratkaistaan ja millä kustannuksilla tämä yhtälö? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Seuraava kysymys on seikka, josta useinkaan emme puhu. Oletteko te analysoineet niitä vaikutuksia, joita väestön kasvulla tulee olemaan ilmastonmuutoksen? Mitä enemmän ihmisiä maapallolla on, sitä enemmän tarvitaan käytännössä kaikkea. Ihmiset kuluttavat enemmän, kun ihmisiä on enemmän. Oletteko te pohtineet tätä suhtetta? suhdetta ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun välillä. Any other intervention? Chris... Onko mitään muita puheenvuoropyyntöjä? Chris Davis, olkaa hyvä. From, uh, Richard... Kiitos. Oikeastaan vois, voin Richard Jeepesin kommenteista jatkaa ja komission vastauksista tähän paperin ehdotuksiin. Oikeastaan tässä on jonkinlainen toivomuslista sen suhteen, mitä pitäisi tehdä, jotta kaikki tämä onnistuisi. Okay, a few questions. Okay. Tässä tuli nyt muutama kysymys. Mielellämme kuulisimme vastauksia. Agree with the, the... Olen samaa mieltä ensimmäisen kysymyksen esittäjän kanssa tästä kommentista, joka liittyi HFC 23. Me maksamme todellakin aivan liian paljon näistä päästöluvista. Ja Montrealin pöytäkirja pitäisi voida käyttää hyväksi vielä käytössä olevien HFCden poistamiseksi. eikä cfc yhdisten lisäksi HFC-yhdisteeseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, mikäli siirrytään käyttämään enemmän HFC, HFC-yhdistöitä. Montrealin pöytäkirja pitäisi saada toimimaan nopeammin. Nyt ollaan oikealla tiellä. Te totesitte, että kahdenvälisiä rahastoja voitaisiin käyttää hyväksi. Tämä olisi aivan loistava ajatus. Tämä olisi hyvin halpaa minä esittäisin teille kysymyksen. Kuinka paljon näitä krediittejä käyttäisiin korvaavaan toimintaan ja kuinka paljon otettaisiin pois tästä järjestelmästä? Mikäli tarkastellaan Montrealin pöytäkirjan toimintaa, Montrealin pöytäkirja ei luo millään tavalla näitä uusia krediittejä. Tämä oli kysymys, johon politiikan puolella täytyy puuttua, koska tämä offsetting-toiminta saattaa ehkä viedä lykätä tulevaisuuteen asioita, jotka pitäisi hoitaa, mutta emme halua niitä hoitaa. Espanjalainen kolleganne esitti kysymyksen, joka liittyi ilmasto-ongelmaan, joka on niin valtaisan suuri ongelma, että se saattaa suorastaan ottaa ihmiset. Ihmiset eivät ryhdy toimeen. Tämä on minun nähdäkseni tärkeä huomio. Mikäli me pilkomme ilmasto-ongelman pienemmiksi paloiksi, saattaa olla, että löydämme järkevämpiä lähestymistapoja – näin juuri Montrealin pöytäkirja on tehnyt. Mikäli dekonstruoidaan tämä koko ongelma, silloin voidaan tarkastella ilmastotoimijoiden toimia. Jotkut kaasutettiin pois pöytäkirjasta ja todettiin, että ryhdytään luomaan pikemminkin täsmällisemmin räätälöitä ja sopimuksia tiettyjä kemikaaleja varten. Ja tässä on toimittu aivan loistavalla tavalla. Nyt aloitettiin hyvin vaatimattomasti ja opittiin käytännön kokemuksista ja pikkuja päästiin eteenpäin. 96 kemikaalia on onnistuttu kattamaan. Juuri tämä pilkkomiskonsepti voi toimia ja alakohtainen lähestymistapa on usein harkitsemisen arvoinen. Miksi kansainvälinen yhteisö sitten ei vielä ole noudattanut tätä strategiaa, että HFCiden kulutus otettaisiin Montrealin pöytäkirjan monet osapuolet ovat pyrkineet tähän. Saarivaltiot, esimerkiksi Mikronesia, Mauritius ja monet muut, mukaan luettuna Filippiinit, ovat todenneet, että ju, nuo valtiot kärsivät ilmastonmuutoksesta jo tänään ja he tarvitsevat hyvin nopeita parannuskeinoja. He eivät voi odottaa siksi, kunnes sopimuksen on saatu aikaan ja sitten kun on ratifioitu ja pistetty täytäntöön, niille ei ole vara odottaa. Niiden täytyy saada aikaan toimintaa jo tänä päivänä. Nämä valtiota ovat ottaneet yhteyttä Yhdysvaltojen, Kanadaan ja Meksikoon, tehneet ehdotuksia. Eurooppalaiset ja japanilaiset ovat tukeneet näitä ehdotuksia. Ja monet muut maat, 91 maata yhteensä ovat todenneet, että meidän täytyy pyrkiä toimimaan juuri tätä tietä kulkien ja tämä luku vain kasvaa. Nyt ollaan oikealla tiellä. Ja kun Intian ministeri vain muutama viikko sitten totesi, ettei ole mitään syytä, mikseikö Intia voisi olla kärkinämessä kärkipäässä HFC-yhdisteiden käyttööstä poistamiseksi, mikäli vaihtoehto vain löytyy. Tämä oli suorastaan läpimurto. Hän on erittäin pätevä poliitikko. Uskon, että hän pystyy pistämään täytäntöön tämän erittäin kannattavan ajatuksen. BRIC-valtiot tekivät ilmastonpolitiikkaa koskevan ehdotuksen parisen viikkoa sitten. Ehdotuksen, voidaan myöskin pohtia. Te viittasitte minun kommenttiin, joka liittyy ydinvoimaan. Uskon, että ainakin ydinvoiman käytössä tulee tapahtumaan hyvin suuria viiveitä, kun halutaan rakentaa uusia ydinvoimaloita Vähintäänkin ydinvoimalan rakentaminen lykkääntyy siksi, kunnes turvallisuuskysymystä on pohdittu tarkemmin. Joissakin maissa kenties tehdään päätös ja todetaan, että ydinvoimaan satsaaminen ei ole paras mahdollinen investointi, koska kyse on miljardien dollareiden investoinnista, kun otetaan uusia voimaloita käyttöön. Ja saattaa olla, että vastuut, vastuut saattavat olla jopa triljoonien luokkaa. miljardien luokkaa. Miljardiluokan vastuut saattavat olla sitten edessä myöhemmin, mikä ongelmia syntyyn. Kaikilla ihmisillä maailmassa ei ole vielä energiaa käytössään. Meidän täytyy pohtia tätä ongelmaa. Meidän täytyy suojella luontoa ja eh- etsiä vaihtoehtoja. Meidän täytyy pysyä tällä tiellä. Kun fossiilisia polttoaineita käytetään, meidän täytyy pohtia, pitäisikö olla pakollisia vastatoimia, esimerkiksi hiilen sieppaustoimia aina käytössä. Esimerkiksi mikäli biomassan käyttöä lisätään, tämä on yksi tapa toimia, tai mikäli käytetään pyrolyysiä hyväksi, et, tämä hiilen saattamiseksi takaisin, hiilidioksidin saattamiseksi takaisin maaperään. Tämä on yksi tapa toimia. Entä sitten väestön kasvu? Tämä on suuri varjo, joka varjostaa ilmastopolitiikkaa ihmisten määrä maapallolla kasvaa ja kasvaa ja tämä tekee haasteista kaik- vielä suuremman. Miten sitten voidaan puuttua väestön kasvuun? Meidän täytyy kouluttaa tyttöjä, sukupuolistrategia ja hyvä kehityspolitiikka ja tyttöjen kouluttaminen nimenomaan, varsinkin kehittyvissä maissa, joissa tytöt eivät pääse koulutuksen piiriin tänä päivänä, on yksi ratkaisu. Viimeisen herrasmies viittasi täällä varsinaiseen toivomusluetteloon ostoslistaan. Mikä olisi sitten oikea tapa toimia tässä yhteydessä? Minun nähdäkseni ensinnäkin eurooppalaisten johtajuus. Euroopan täytyy olla etunenässä kehityksessä. Monissa muissa maailman kolkissa puuttuu samaa tahtoa toimia etunenässä ilmastotalkoissa. Sitä tahtoa, joka Euroopassa on. Meillä on ollut hyvin voimakasta tukea Ronald Reaganin ajasta jälkeen, sen jälkeen kun Ronald Reaganista päästiin Montrealin pöytäkirjaa kohtaan, tuki Yhdysvaltain puolellakin ollut suurta, mutta tietysti rahoitusongelma on merkittävä. Avunantajamaiden mukaan luettuna Euroopan täytyy täydentää monenvälistä rahastoa 500 miljoonaa dollaria vuodessa 500 miljoonaa kolmelle vuodelle siis, 160-70 miljoonaa vuodessa. 50 miljardia. Mutta mikäli tässä ryhdytään kaksivaiheeseen toimintaan yhdessä, niin todennäköisesti 50 prosenttia saadaan katettua. Tämä asettaa meidät kuitenkin 5 ja 10 sentin tasolle tonnia kohti. Euroopassa voitaisiin pohtia ehdotusta, omia ehdotuksia pöytäkirjan muuttamiseksi. Nämä on tehty aikaisemminkin. näinkin voitaisiin hyvinkin tehdä. Uh, Kiitoksia. Kollega Skylä Kaakkis esitti kysymyksen komissiolle, mutta ei ole saanut vastausta. Uh, professor, uh, Voisin oikeastaan vastata kysymykseen, jonka professori kysyi. Mitä mieltä olen krediteistä, näistä hiilikrediteistä? tästä koko operaatiosta, eli 10-20 prosenttia tuottoa saataisiin sijoituksille. Tämä varmasti olisi paras ja kustannustehokkain tapa. Mitä täytyy tehdä? Pitäisikö olla joku polttolaitos? Sitten 2030 asti, kun näitä maksetaan, tai niin kauan kun laitos on toiminnassa, ja sitten saa 10 prosentin tuoton sijoitukselle ja rahatkin annetaan. Uh, uh, Philip Philip Owen kenties komissiosta tällä kertaa voisi vastata ja kertoa, mitä me teemme Montrealin pöytäkirjan suhteen ilmastopolitiikan edistämiseksi. Mikäli te voisitte nyt pikapuolin vastata, niin oikein hyvä olisi is what my motto should be. Niin, puheenjohtaja, mitä nyt pitäisi sitten todeta tässä yhteydessä? Selkeästi tietenkin olemme seuranneet HCFC keskustelua Montrealin pöytäkirjan yhteydessä hyvin tarkasti, niin kuin tiedätte. Me olemme osapuolten kokouksessa Bangkokissa viime marraskuussa ottaneet johtoaseman. Olimme siellä hyvin aktiivisia ja tuimme pohjois Amerikan ehdotusta ja myös Mikronesia ehdotti sitä, että HCFC-yhdisteistä päästäisiin eroon 20 vuoden aikajänteellä. Keskustelut olivat hyvin vaikeita, tästä ei ole epäilystäkään. Brasilia, Intia ja Kiina olivat tällä kannalla ja oikeastaan viime kädessä hyvin vähän edistystä saatiin tässä asiassa. Julkilausuman allekirjoitti 91 osapuolta, 27 jäsenvaltiota ja Euroopan unioni, eli aika hyvä lopputulos meidän kannaltamme. Osannot oli, oli tehokas, eli julkilausuma allekirjoitettiin kyllä hyvin laajasti. Mistä nyt sit, mihin nyt sitten edetään Kankunissa? Ministeri pääministeri Intiasta ehdotti, että Yhdysvaltain ja Euroopan unionin kanssa järjestetään työryhmä. Tämä työryhmä kokoontui Delissä muutama viikko sitten ja olemme yhteydessä tietenkin ministeriin. Eli pitäisikö tällainen hanke vielä uusia? Odotamme vielä palautetta tälle ehdotukselle. No nyt tästä eteenpäin. Työryhmä alkaa työnsä, valmistelevan työn elokuussa ja sitten marraskuussa tänä vuonna varsinainen työryhmä kokoontuu Montrealin pöytäkirjan tiimoilta. Nähtäväksi jää, mitä esityslistalle otetaan. Tehdäänkö uusia ehdotuksia HCFC-yhdisteiden poistamiseksi? Kiitos. Just a quick follow-up question. Um... Lyhyt lisäkysymys vain. Ymmärsinkö nyt oikein? Nyt äh, odottelemme, mitä tuleman pitää. Miksi emme itse ryhdy tekemään jotain? Herra Owen, miksi me emme ryhdy tässä aloitteelliseksi? Miksi vain odottelemme? Saman aikaan meneillään rinnakkainen prosessi. joka liittyy näihin HFC-yhdisteihin sitten, kun tämä prosessi on saatu päätöksen. Näemme, mitä poliittisia valintoja kannattaa tehdä. Emme voi millään tavalla ennakoida näiden keskusteluiden lopputulosta, jota parhaillaan käydään. Tässä, nyt, tässä on se ilma, jossa nyt ollaan. Mutta tämähän on aivan eri asia. No tietysti täytyy tarkastella omaa säätelyä, mutta kun on kyse Montrealin pöytäkirjasta, miksi emme itse ryhdy aloitteellisiksi ja itse esitä jotain sen sijaan, että odottelemme mitä muut esittävät. I think the reality is we are... Uskon, että tosiasia on, että me tarkastelemme ensin omia asioitamme, eurooppalaisia asioita. Ei minä kuitenkaan sokeita sen suhteen, mitä tapahtuu kansainvälisissä yhteyksissä. Mutta tämä on prioriteettimme tällä hetkellä. Tarkastamme ensin omia HFC-sääntöjämme, nähdäksemme, mitä eurooppalaiset asianosaiset haluavat ja katsotaan sitten, mitä tästä jää käteen ja sitten katsomme, mitä poliittisia valintoja kannattaa tehdä. I would like to state here for, for the record. Haluaisin todeta pöytäkirjoihin merkittäväksi, että kun meillä on vaihtoehto, joka maksaa 50, jopa 20 senttiä ja nyt maksetaan sitten 14 meidän pitäisi toimia ahkerammin, tehokkaammin ja nopeammin. Eli todellakin meidän täytyisi HFC 23 suhteen toimia tehokkaasti ja nopeasti, tarttua asian heti. Minusta meidän pitäisi nopeuttaa toimintaamme, tehdä aloitteita ei tämä asia pelkästään pelasta planeettaa, vaan se vielä säästää rahaakin sen lisäksi. Okay, I think that was... Selvä pyy. Uskon, että tämä keskustelu oli hyödyllinen. Ja nämä kysymykset niin ikään, joten haluaisin jälleen kerran kiittää lämpimästi professori Zelkiä siitä, että hän tuli ympäristövaliokunnan kuultavaksi. Olen varma, että keskustelu jatkuu. Ei tämä tähän jää. Tulen jakamaan teidän analyysinne valiokunnan muillekin jäsenille ja parlamentin jäsenille laajemminkin. Yhteisvoimin voimme pyrkiä vähentämään näitä päästöjä ja suojamaan ympäristämme Kiitoksia Thomas Spencerille myöskin siitä, että hän toi professori Zelken tänne paikan päälle. Ja voimme tietystikin pitää yhteyttä jatkossakin. Kaikkea onnea ja menestystä teille tästä eteenpäinkin. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan 32. Romuajoneuvot. Puheenjohtaja korjaa kyseessä onkin 31. EUn ympäristölainsäädännön täytäntöön pano jäsenvaltiossa. komissio on täällä paikalla vastaamassa Richard Severin kysymykseen Reachista. Antaisin siis puheenvuoron komissiolle, jotta he voivat vastata, vastata Richard Seberin jättävän kysymykseen. My name is Astrid. Kiitos. Nimeni on Astrid Schumacher. Olen ympäristöpääosastossa Seber on esittänyt meille kolme kysymystä. Yritän vastata niihin kaikkiin kolmeen. Toivottavasti en liian yksityiskohtaisesti. Ensimmäinen kysymys liittyy REACH-ohjelman täytäntöönpanoon. Sitä voisi puhua monta tuntia, mutta jos nyt voisi korostaa muutamia seikkoja, on ensinnäkin se, että ensimmäinen rekisteröinti määräaika onnistuneesti otettiin vastaan. Siihen mennessä 22 yli 22 000 rekisteröintipyyntöä esitettiin virastoon. Ja nyt virasto on tutkinut nämä hakemukset 20 1750 oli täydellisiä hakemuksia. Eli muutamassa tapauksessa, joissakin tapauksissa vielä tarvitaan lisätietoja. Rekisteröintimääräaika oli tietysti ensimmäinen merkittävä määräaika, virstan pylväs tässä asetuksessa, ja se on myös prosessin alku koska meillä on myös kaksi myöhempää määräaikaa, 2013 toinen ja toinen 18, niille kemikaaleille, joita tuotetaan pienemmissä määrin. Nämä ovat hyvin tärkeitä niin, että voimme ottaa oppia ensimmäisestä rekisteröintivaiheesta ja katsoa, mitä voitaisiin tehdä prosessoinnin joustavoittamiseksi jatkossa. Sitten itse rekisteröinti, sehän on ydinelementti rich, asetuksessa. Vain yksi kuitenkin, siinä on muitakin elementtejä, lupamenettely ja rajoitusmenettely, jotka täydentävät riskinhallintajärjestelmää. Mitä sitten tulee arviointeihin? Meillä on tässä tällainen niin sanottu dossierarviointi, aihekohtainen arviointi, jota virasto tekee. Tämä tarkoittaa sitä, että virasto tutkii eh, aiheiden lainsäädännön mukaisuuden Tämä prosessi on jo aloitettu ja hieman esimakua siitä vuonna 2010 151 hakemusta käsiteltiin ja niistä 36 prosenttia oli ok. Muissa tapauksissa oli tiettyjä laattuhuomioita, joiden perusteella pyydettiin lisätietoja. Tämä alun perin ei ollut kovinkaan hyvä tulos, mutta nämä ovat kuitenkin ensimmäisiä rekisteröintiä, eli kaikilla on vielä hieman opittavaa siitä, miten, miten tähän asiaan suhtaudutaan ja joustavoitetaan järjestelmää. Virasto tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivallisten viranomaisten kanssa rekisteröinnissä ja näin halutaan hälventää kaikki ympäristö- tai ihmisille aiheutuvat riskiepäilyt. Nyt Pitää valita sellaisia aineita, joita otetaan mukaan yhteisen toimintaohjelmaan. Toimintaohjelma hyväksytään 2012 äh, helmikuussa. Mitä tulee lupajärjestelmään, niin komissio on hiljan hyväksynyt päätöksen niin, että ensimmäiset kuusi kemikaalia voitaisiin hyväksyä listalle, äh, lupalistalle. Me noudatamme vuoden 2000 kymmenen joulukuun suositusta niin, että voisimme myös kahdeksan muuta ainetta hyväksyä tälle listalle. Kaiken kaikkiaan tämä ehdokaslista kattaa nyt 36 ainetta. Monet varmasti tietävät, että komissiohan viime vuonna sitoutui siihen, että se tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta päästäisiin tavoitteen. Listalle aiotaan ottaa vielä 90 ainetta vuoteen 2012 mennessä ja lisäksi sellaiset aineet, jotka aiheuttavat suurta huolta tällä hetkellä, on tarkoitus ottaa listalle. Paljon meillä on vielä työsarkaa. Kuuleminen on käynnissä, virasto on sen aloittanut seitsemästä lisäaineesta ja seuraava kuulemiskierros järjestetään elokuussa. Mitä tulee rajoituksiin? Komissio on tehnyt kaksi rajoitusehdotusta, jotka perustuvat riskiarviointiprosessiin, joka on tehty aiemman lainsäädännön puitteissa. Riisin suhteen kyseessä on kadmium ja eräs toinen aine. Nehän tulevat vielä parlamentin tutkimukseen. Tarkoitus on tehdä tarkistus tälle eh, rajoituslistalle. Siellä mukaan mukaan tulisivat myös sellaiset aineet, jotka voivat olla ja mutageenisiä lisääntymisterveyttä häiritseviä aineita. Tässä oikeastaan ähm, tilannekatsaus siitä, missä me olemme menossa virastossa. Ja sitten onko kenties tarkistustarpeen, kysyy edustaja Sever. Tässä voisin huomauttaa, että REACH-asetus sinällään sisältää jo sisään rakennettuna tarkistusmahdollisuuksia, joita pitäisi tehdä niin, että tutkitaan, ovatko päätökset asianmukaisia. Erityisesti kolme tarkistusta on tarkoitus tehdä. Ensimmäinen tulee 2012 kesäkuussa. Silloin kemikaalivirasto tulee tarkistelun kohteeksi, eli tietovaatimukset ja rekisteröintivaatimukset sellaisten tuotteiden suhteen, joita tuotetaan 1-10 tonnia. Sitten on mm, tarkistus, jossa katsotaan mahdollisia päällekkäisiä työsarkoja toimivaltuuksissa. Tämäkin on hyvin tärkeä äh, tarkistus, koska 160 lain kohtaa tässä tulee tarkistettavaksi. Tässäkin on sama määrä aika kesäkuu 2012. Siitä, silloin me saamme kokemuksia siitä, miten Riis on toiminut. Komissio on antanut käyttöön myös vaihtoehtoisia testimenetelmiä. Ja luonnollisesti jäsenvaltiot ja kemikaalivirasto antavat omat kokemuksensa käyttöömme, minkälaisia kokemuksia niillä on ollut täytäntöönpanosta. Mehän olemme päättäneet, että suurempi tarkistus vuonna 2012 pitäisi tehdä. Eli me emme pelkästään vastaa näiden tarkistusten perusteella, joita nyt on listattu, vaan niin sen lisäksi aiomme eh, ottaa opiksi ensimmäistä arvioista, joita nyt on tehty. Ja luonnollisesti tämä aiheuttaa kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita eh, koko REACH sinällään teollisuudelle kesäkuun ensimmäinen päivä 2012 tästä tulee uudistuspaketti käsittelyyn. Useita äh, symmetrisiä tutkimuksia on aloitettu ja niidenkin kautta saamme lisätietoa tästä prosessista. Sitten kun olemme raportoineet tutkimuksesta, niin täytyy istua analysoimaan tilannetta ja pitääkö sitten tietojen perusteella äh, ryhtyä tarpeelliseen tarkistukseen. Siinä vaiheessa täytyy myös muistaa se, että toinen rekisteröintimääräaika on kovin lähellä ja täytyy katsoa, mikä vaikutus sitten tarkistuksella tässä vaiheessa voisi olla. Lopuksi vielä kysymys siitä, onko tarpeen laajentaa REACHia. Tämä kysymys on esitetty meille usein. Usein tässä mainitaan samat asiat oikeastaan tämän asian yhteydessä – Eli mitkä ovat yhteisvaikutukset ja nanomateriaalit. Komissiota on pyydetty jälleen kerran pohtimaan uudelleen yhteisön lainsäädännöllä tällä alalla. Nyt tarkistus on käynnissä. Parlamentin mielestä pyydet, parlamentin mielestä siis oli tärkeää, että tehdään syvällinen tarkistus eikä mitään pinnallista harjoitusta. Ja tämä tutkimus pitäisi olla sellainen, että se antaa meille tulokset siitä, että REACH toimii riittävällä tavalla myös nanomateriaalien suhteen. No sitten yhdistelmävaikutukset, niin sanotut cocktail-vaikutukset. Monien kemikaalien vaikutukset, joita saamme eri lähteistä, normaalihan on, että me emme altistu pelkästään yhdelle kemikaalille, vaan niiden yhdistelmälle. 2009 joulukuussa neuvosto on pyytänyt meiltä katsausta siitä, miten olevassa oleva lainsäädäntö puuttuu tähän tilanteeseen. Me olemme aloittaneet laajan tutkimuksen, julkisen kuulemisen, ja nyt tarkoitus on tehdä tämä katsaus vuonna 2012 neuvostolle. Ja tästä me saamme lisää sitten pohjaa jatkotyölle. Onko tarpeen laajentaa REACHia tästä näkökulmasta? Zeba, do you wish to comment? Okay, I have, I have... Herra Zeber kommentoida. Oikeastaan itsekin haluaisin esittää kysymyksiä valiokunnan nimissä. Kun me hyväksyimme REACHin, kuulimme komissiolta arvion, jonka kuulimme myöskin monilta muilta toimijoilta ja itse kemian teollisuuden alalta, oli se, että REACH johtaisi kahden tai neljän, jopa neljän tuhannen kaikkein vaarallisemman aineen käytöstä poistoon. Nyt pari vuotta myöhemmin, kun kuuntelin teidän mainitsemianne lukuja, vaikkakaan riittävästi ole tietoa siitä, kuinka monta ainetta on poissa käytöstä, koska monilla on vielä lupamenettely kesken. Mietin vain, oletteko te arvioineet tätä tilannetta? Onko te minkäänlaista mielikuvaa siitä, kuinka moni aine tulee poistumaan markkinoilta? Puhun nyt siis vaarallisista aineista tietystikin. Um, thank you. I can't give you precise... Kiitos. En nyt voi tarkalleen vastata tähän kysymykseen täällä ja nyt. Aivan oikein totesit että kun ensimmäinen rekisteröinti deadline kului umpeen, rekisteröintien määrä ei vastannut meidän odotuksiamme. Ja kun analysoimme tilannetta yhdessä viraston kanssa, havaitsimme parikin syytä siihen, miksi näin kävi. Yksi näistä syistä on se, että yritykset ovat useassa tapauksessa vaihtaessaan tietoa muiden kanssa havaitsivat, että tuotteet olivat jo markkinoilla eri nimellä. Sama aine oli jo olemassa kuin mitä varten haluttiin lupaa. Ja toinen seikka oli se, että laskentamenettely liittyi aiempaan lainsäädäntöön ja REACH toimii paljon tehokkaammin. Vanhan lainsäädännön valiteessa harjoitettu laskelma osoitti, että tuhannen tonnin kynnys ja että kymmenessä vuodessa jaettuna kymmenellä olisikin yksi tonni vuodessa. Ja kun tarkastellaan edellistä kolmea vuotta ennen rekisteröintin aikaraja, otetaan kolmen vuoden keskiarvo, ja mikäli keskiarvo on yli tuhat tonnia, niin silloin tämä kuuluu tähän lainsäädännön piiriin. Tämä on johtanut myöskin näiden lukujen vääristämiseen. Teollisuuden kanssa yhdessä olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että Kemikaalisten aineiden markkinat ovat erittäin dynaamiset ja sykliset, joten joskus markkinat tulee tuotteita, jotka pysyvät markkinoilla vain muutaman vuoden ajan, sitten ne katoavat, joten katoaminen saattaa johtaa, johtua ehkä kaupallisista syistä tai siitä, että jotain parempaa saatiin aineen tilalle. Ja tämä ei välttämättä sitten kuulu riitsin piiriin enää, tämä aine. Ja alan toimijat ovat kertoneet, että joidenkin suhteen on löytynyt vaihtoehtoja, mutta että aine ei ollut riittävän merkittävä, tai ri, aine ei ollut riittävän merkittävä, jotta lupa olisi kannatut hakea. Ja tämäkin saattaa olla yksi syy siihen, miksi aineita tuli vähemmän rekisteröi, rekisteröintiin kuin mitä oli kuviteltu. Kuinka monta ainetta sitten katoaa markkinoilta ja mitä vaikutuksia lainsäädännön käytännössä on, niin tästä on vaikea esittää arvioita vielä tässä vaiheessa. Alkoi joku muu esittää kysymyksen? Ei, siinä tapauksessa siirrymme eteenpäin. Kyse on biologisesta monimuotoisuudesta. Rovakko Deschu, nähdäkseni komission puolta vastaa tämän kysymyksen. I think it is a mister, in fact. Yeah, it's a mister. Ilmeisestikin herra, herrasmies legal unit of uh, one of the two... Niin, olen ympäristöpääosastosta oikeusyksiköstä sieltä. Niitähän on siellä kaksi. Mitä tulee biologiseen monimuotoisuuteen liittyvän kysymykseen, Euroopan unionillahan on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet niin, että ekosysteemi- ja biodiversiteettiuhkia vähennetään vuoteen 2020 mennessä mahdollisimman paljon lintu- ja habitatti-direktiivien täytäntöönpano Natura 2000-verkosto suojelualueista on hyvin kriittisen tärkeä tämän tavoitteen saavuttamiselle. Biodiversiteettistrategia, jossa luonnostellaan ne toimet, joilla päästään 2020 tavoitteeseen tunnustaa tämän tosiasian. Vaikkakin merkittävää edistystä on ollut Natura 2000 hankkeiden etenemisessä 26 000 kohdetta on siinä mukana. Verkostoa kuitenkin täytyy täydentää vielä sekä vesialueilla että maa-alueilla. Näin on erityisesti meriympäristössä. Tästä syystä komissio tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja jatkossakin ryhdymme oikeustoimiin silloin, kun Natura-direktiivin määräyksiä ei noudateta ja lainsäädäntöä rikotaan. Näitä luontokohteita määritellään suojeltavaksi. valtioiden on perustettava, äh, on, on luonnehdittava tai listattava ne toimet, joilla suojeluun pyritään. Kaikilla Natura 2000 alueilla on oltava välineet käyttöön käytössään niin, että ne myös täytäntöön pannaan ajanmukaisesti. Komissistään sitä, että asiantuntijoita voidaan jakaa, kokemuksia voidaan vaihtaa, yhteistyötä voidaan tehostaa priorisointitoimissa ja näin ollen parantaa suojelutilaa. Strategiakoordinaatiota voidaan tehostaa myös, tätä kautta toiminta tehostuu. Luonnollisesti tämä vaatii riittävää rahoitusta, rahoitusvälineitä, investointeja, joilla voidaan säilyttää Natura 2000 äh, hankkeet. Komissio tekee tiedonannon siitä, miten äh, tänä, siis tänä vuonna, miten Natura-hanketta äh, edistetään. Täytyy arvioida kustannukset ja ottaa opiksi niistä kokemuksista, joita meillä on nykyisestä integroidusta lähestymistapa ja millä tavalla voitaisiin edistää Natura 2000 rahoituksen tehostusta uuden rahoituskehyksen puitteissa. Me tarvitsemme Natura 2000 hankkeelle rahoitustukea yhä enemmän, etenkin nyt kun taloustilanne on se mikä on. Tämä on suuri haaste meille. Tästä syystä komissio korostaa sitä, minkälaisia etuja voidaan saada verkoston hyvästä hallinnosta ja siitä, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä rahoituksessa seuraavalla rahoituskaudella. Komissio haluaa parempaa luontolainsäädännön täytäntöönpanoa, erityisesti niissä hankkeissa, jotka vaikuttavat Natura 2000-alueisiin. Lisäksi meillä on artiklassa kuusi vaatimukset, Habitat-direktiivissä siis, luontotyypidirektiivissä. Hiljattain olemme antaneet myös sektorikohtaisia ohjeita energiateho, energiatuotantosektoreille, esimerkiksi eh, tuulienergian eh, hyödyntämisestä. Meillä on suuntaviivoja myös muille aloille. Me valmistelemme joki- ja vesiviljelyaloille tällaisia suuntaviivoja. On kuitenkin niin, että jos on selkeitä viitteitä rikkomuksista, niin komissio ryhtyy toimiin. Meillä on useita tapauksia, jotka liittyvät lintu- ja luontotyyppidirektiivin rikkeisiin, ja nämä ovat luonnollisesti tärkeyslistalla kärkipäässä ympäristöpääosastossa. Kiitos. Do we have a follow-up question from Evans now? Okay. Then we... No niin, jatkamme Tästä kiitoksia kovasti. Siirrymme seuraavaan kysymykseen. Se on Chris Davisin tekemä luontotyyppidirektiivin soveltamatta jättäminen. Varmaankin sama edustaja komissiosta vastaa. Thank you. This... Kiitoksia paljon. Kyse on rikkomusmenettelystä, joka kohdistuu Bulgaariaan. Yleisemmältä kanta katsottuna päätös siitä, pitäisikö eri tekijöiden pohjalta siirtyä pelkästä huomautuksesta rankempiin menettelyihin jäsenvaltiota vastaan, edellyttää sitä, että tiedonvaihtoa käydään Bulgarian kanssa ja sitten analysoidaan uudet tiedot. Kuten totesin, Bulgarin viranomaisten ja komission välillä on käyty jatkuvasti vuoropuhelua näiden luonnonsuojelualueiden suhteen, jotka kuuluvat luontotyyppidirektiivin piiriin. Bulgarian hallitus ja päätös 811 kautta 2010 liittyy Bulgarian Natura-verkostoon käyttöön Bulmaassa. Sen mukaan kolme uutta aluetta entisten 25 oheen on nimitetty luonnonsuojelualueeksi ja yksi on poistettu luettelosta. Tämän päätöksen mukaan yli 47 000 hehtaarin alueet, eli 0,4 prosenttia Bulgarian maapinta-alasta, tullaan lisäämään Natura 2000 verkostoon. 34 prosenttia Bulgarian alueesta on täten katettuna, eli tämä on toiseksi suuren prosenttiluku Euroopassa. Kaliakan niemimaan nimittäminen luonnonsuojelualueeksi on vielä meneillään. Komissio analysoi parhaillaan ristiriitaisia teknisiä tietoja, joita valittava taho ja Bulgarian viranomaiset ovat esittäneet Kaljakkean Niemimaan osalta on tarpeellista tarkastella esimerkiksi lintujen suojelutarvetta. Tähän täytyy kunnollisesti puuttua ja paneutua tähän kysymykseen, niin kun voidaan lopullinen päätös tehdä. Talking to the commissioner at lunchtime and I... Puhuin komissiolle lounan aikana ja Slovenias, Slovenian yhteydessä mainittiin 37 prosenttia maa-alueesta. Eli kyllä tässä täytyy hieman jäädä toiseksi. Kyllä tämä nyt on merkittävä luku, sen minä kyllä tunnustan, mutta onko sillä väliä, kuinka iso asus, osuus maa-alueesta on katettu, jos vaatimuksia ei kuitenkaan täytetä? Oikeastaan tästä on muodostumassa jonkinlainen koettiin kivi tai testi sille, onko komissio tosissaan äh, silloin, kun se ryhtyy toimiin hallituksia vastaan. Luonnollisesti se on vaikeaa hallitukselle on hyvin kallista löytää jokin tapa kiertää tämä ongelma. Mutta varmaankin teidänkin todistenne osoittavat sitä, että tässä on rikottu Natura 2000 vaatimuksia. Onko komissiolla pontta ja uskallusta lähteä viemään jäsenvaltiota tuomioistuimeen vai vuodesta toiseen vetkutellaan ja toivotaan vain, että kenties ongelma itsestään häipyy. No, onko komissio riittävästi sisua vastata kysymykseen? No, vastaanut ainakin voi. Kiitoksia kysymyksestä. Kyllä, meillä on riittävästi rohkeutta sisua edetä suhteen. Todistustaakkaa on meidän puolellamme siksi, kunnes tuomioistuin, mikäli tuomioistuin asia käsittelee, saa vahvaa näyttöä vastakkaisesta emme pyydä tietoa pelkästään valittajalta, vaan myöskin Bulgarian hallitukselta. Sitten soidaan syvällisemmin ja tiedothan ovat ristiriidassa keskenään. Tämä vaikeuttaa asiaa. Me emme pyri millään tavalla vitkuttelemaan asiassa. Meidän kannaltamme on tärkeää, että direktiivin säännöksiä pistetään täysimittaisesti täytäntöön ja että Bulgaria kunnioittaa sääntöjä. Kyse on myöskin tasavertaisesta kohtelusta, joka jota komissio osoittaa kaikille jäsenvaltioille, joten tämä on tärkeää se meidän kannaltamme. Toisaalta tällaiset tapaukset eivät ole todellakaan helppoja, kuten te mainitsitte, kyse myöskin rahoituksesta. Emme nyt pyri millään tavalla päästämään Bulgaria niin kuin koiraa veräjästä, vaan pyrimme varmistamaan, että löydämme parhaan mahdollisen tavan pistää sääntöjä täytetä myöskin Kaliakaniemimalla. Me edelleenkin teemme työtä tämän asian täytäntöön panemiseksi too much time away from... Puheenjohtaja, toivottavasti en vie muilta jäseniltä liikaa aikaa. Kenties sallitte jatkaa vielä tästä aiheesta. Ymmärrän, että rikkomus, jos ö, ei pidetä kiinni sitoumuksista. Kaljakrassa nämä oikeastaan juontavat jo kolmen vuoden taakse. Eli Bulgarian viranomaisille on annettava mahdollisuus antaa vastineensa. Mitä nyt kolme vuoden aikana on, on tehty? Rikkomusmenettely, rikkomustapaus, joku sitä tutkii. Jos tämä olisi Isossa Britanniassa oleva Natura 2000-alue, niin fyysisesti voitaisiin viikonlopun aikana tutkia, onko rikos, rikkomus tapahtunut vai ei. No sanotaan nyt, että kuusi kuukautta olisi kirjeenvaihtoa suuntaan ja toiseen. Miksi ihmeessä kolme vuotta ja meneekö vieläkin kolme vuotta ja sittenkin vielä kolme vuotta? Onko teillä määräaikaa sille, että todellakin asiaa viedään eteenpäin? Well, as I said, our objective... Kuten minä sanoin, meidän tavoitteemme on ratkaista ongelma ja varmistaa, että sääntöjä pistetään täytäntöön myös Bulgariassa – ihan samalla tavalla kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missä tahansa muussa jäsenvaltiossa. Tämä ei ole helppoa, koska näitä luonnonsuojelualueita on paljon ja myöskin näitä tuulifarmeja. Meidän täytyy tarkalleen tehdä vaikutusarviot, tarvitsemme hyvin paljon tietoa ja olemme riippuvaisia siitä tiedosta, jotta valituksen esittäjä ja Bulgarian hallitus meille toimittavat. Hyvin paljon tiedonvaihtoa on käyty ja viimeisin tietopaketti Bulgarian hallitukselta saatiin joulukuussa. Nyt me työstämme tuota tietoa ja aiomme myöskin tavata Bulgariassa eri tahoja ja huhtikuussa menemme paikan päälle katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Tietystikin kaikki tiedot täytyy ottaa huomioon. mikäli tilanne muuttuu paikan päällä, silloin meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä tiedon muruset. Ei tämä ole aivan niin mustavalkoista. Jossakin vaiheessa saattaa tulla eteen tilanne, joka huolestuttaa meitä. Rikkomus esimerkiksi sitten valituksen esittäjän ja paikallisten viranomaisten kanssa tarkastamme että onko jotakin tapa, tapahtunut, onko jokin asia muuttunut ja sitten tämän pohjalta toimitaan. Monet lakimiehet ovat tehneet työtä oikeastaan siltä pohjalta, että jos voittoa ei tule, niin ei tarvitse maksaakaan. Eli kyllä tästä nyt lakimiehet saisivat melkomoiset voitot, jos Bulgaria viranomaisia vastaan tätä hanketta lähdetään viemään. Kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tämä jatkuu ja jatkuu, eikä mitään päätöstä siihen löydy. Eli te pelaatte aikaa tässä. Minusta teidän pitäisi lyödä lukkoon määräaika ja todeta, että siihen ja siihen mennessä teidän on raportoitava, sanotaan nyt kolmen kuukauden sisällä on raportoitava, ja sitten todettaisiin, onko edistystä tapahtunut. Olisiko komissio valmis palaamaan, että sanotaan nyt vaikka reilusti kuudessa kuukaudessa tulisitte kertomaan meille, onko asia ratkaistu vai onko seuraaviin äh, vaiheisiin siirrytty jo oikeudellisesti? be prepared to, to come back with... Tietystikin olen valmiita toimittamaan teille niin paljon tietoa kuin vain mahdollista esimerkiksi kuuden kuukauden kuluttua, mutta emme voi luvata, että tuossa vaiheessa voidaan päästä seuraavaan vaiheeseen tai saada juttu loppuun käsiteltyä. Kaikki riippuu kaikesta, ja tämä on erittäin monimutkainen asia. Monia asioita täytyy ottaa huomioon tämän yhteydessä. Ja asian vieminen, vieminen tuomioistuimeenkaan ei ole niin helppoa tässä vaiheessa. Puheenjohtaja, minä teen toisen kysymyksen ja pyydän komissiota äh, palaamaan tänne, kun on mahdollisuus. Tiedän, että tämä on vaikea asia. Ja toki tunnen sympatiaa äh, komission asemaa kohtaan, mutta myös Bulgarian viranomaisia kohtaan. Meidän täytyy äh, katsoa näitä kaikkia paikkoja Euroopassa ja ymmärtää se, että kyllä tämä joskus voi olla myös vaikea ja, ja täytyy vedota lainsäädäntöön. Olen tismalleen samaa mieltä. Hienoa, että meillä on myöskin nyt komission lupaus tulla paikan päälle kuuden kuukauden kuluttua, jotta voidaan uudelleen tarkastella tilannetta. Siirrytäänpä sitten eteenpäin. Kyse on vaarallisen jätteen kaatopaikasta Huelvan suoalueella Satu Hassin kysymys. Voisitteko vastata tähän? Thank you. Um, well, um, first question um, relates to... Tämä kysymys liittyy perusteltuun lausuntoon. Tässä tapauksessa lausunto voitiin antaa Kyse on Espanjaan kohdistuneista toimista. Viime vuoden maaliskuussa tarkasteltiin Huelvan aluetta ja yritystä, joka dumppasi 2,5 miljoonaa tonnia fosforikipsijätettä rannan suoalueelle. Me havaitsimme, että lukuisia sääntöjä direktiiviä oli loukattu. REACH, jätedirektiivi ja teollisuusjätettä koskeva direktiivi ja IPCC-säännöt. Ja se, että yritys ei varmistanut sitä, että ympäristön, suojaa, ympäristön suojelua tai kaatopaikkadirektiiviä oli noudatettu ja lupamenettelyitä oli pistetty kunnolla täytäntöön sen varmistamiseksi, että riittävä ympäristönsuojelun taso toteutui. Vastaukseen tähän huomautukseen Espanja totesi ryhtyneensä tiettyihin toimiin. Tätähän yleensä on vaadittukin luettelua selkeistä toimista, jotka vastaavat tieteellisiä ja teknisiä tutkimuksia alueen tilanteesta. Lisäksi kysymme Espanjalta, miten se aikoo puuttua tähän tilanteeseen ja saamme vastauksen. Hyvin paljon myönteistä on jo tapahtunutkin tämän toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tärkeimpänä edistyksenä voidaan todeta sitä, että saatiin kansallinen tuomioistuimen päätös ja Espanja sai viime vuoden lopulla tämän päätöksen aikaan ympäristö- ja terveystutkimusten pohjalta Espanjan viranomaiset arvioineet tämän fosforikipsijätteen vaikutuksia. Viranomaiset osoittavat, että tätä jätettä ei voida pitää myrkyllisen jätteenä. Vesialueet dumppauspaikan ympärillä täytyy kuitenkin käsitellä sen jälkeen, kun tästä suojavyöhykkeen lagunista tämä kipsi on poistettu ja varmi, täytyy varmistaa että tietty näiden määrä on hyväksyttävällä tasolla. Säteilyvaara on äärimmäisen pieni. Tämän aineen kemiallinen analysointi liittyy kolmanteen esityskertomukseen. Me totesimme, että Espanjan täytyy muutaman kuukauden välein raportoida tilanteesta nähdäkseni. Helmikuussa saatiin jo raportti. Espanja on ryhtynyt myöskin toimiin IPCCn lupamenettelyn mukaisesti oli silloin, kun on kyse jätteen käsittelyn valvonnasta, pohjaveden suojelusta, maaperän suojelusta. Espanja on katsonut, että tekninen ympäristö ja talousvaikutukset tästä fosforikipsin poistamisesta osoittaa, että nyt tarvittaisiin kymmenen kaatopaikkaa, kymmenen uutta kaatopaikkaa tämän kipsijätteen käsittelyä varten ja kaatopaikkojen rakertaminen, kipsijätteen poistaminen paikalta ja käsittely kestäisi seitsemän vuotta ja 2,5 miljardia euroa tarvittaisiin tätä varten. Sen vuoksi viranomaiset eivät katso, että tämä ratkaisu olisi toteuttamiskelpoinen pikemminkin. Halutaan jäte varastoida paikan päälle siellä, missä se nyt on paikan päällä tapahtuvan varastointi ja laittoman katopaikan sulkeminen täytyy viimeistäänkin saada 2015 vuonna hoitoon, kuntoon. Espan luvan tehdä läheisessä yhteistyössä työtä eri osapuolten kanssa ratkaisun löytämiseksi ja selittääkseen, mitä suosituksia ja jatkotoimia Euroopan parlamentin toukokuussa 2010 antaman kertomuksen mukaan pitäisi pistää täytäntöön. Ja olemme varmistaa, että 2015 vuoden loppuun mennessä kaikki nämä suosituspisteen täytäntöön. Komissio haluaisi myöskin painottaa sitä, että samantyyppinen valitus tai vetomus käsiteltiin vetomusvaliokunnassa lokakuussa viime vuonna. Kiitos. Thank you. Do we have a follow-up question? No. We... Liittyykö tähän jotakin vielä? Mutta muuta kysyttävää? Ei. Hyvä. Sitten siirrymme Euroopan ympäristötarkastuskysymykseen, joka on myöskin Satu Hassen käsiala. Olkaa hyvä. Thank you. um, the Commission uh, recognized... Komissio tunnustaa ympäristötarkastusten tar- tärkeyden välineenä niin, että ympäristölainsäädäntöä EU-tasolla voidaan täytäntöönpanna asianmukaisella tavalla. Eroavaisuudet tarkastusten välillä eri jäsenvaltioissa tekevät tarpeen harkita asiaa tarkemmin EU-tasolla. Pitää kuitenkin todeta, että lainsäädäntöpuitteet ympäristötarkastukselle ovat parantuneet viime vuosien aikoina huomattavasti. Ja tällä hetkellä niihin sisältyy myös suositukset vuodelta 2001. Siellä on minimikriteerit jäsenvaltioille ja useita määräyksiä alakohtaisesta lainsäädännöstä. Nämä ovat hyvin tärkeitä. Alakohtainen lähestymistapa ja tarkistukset mahdollistaisivat sen, että ympäristökriteerit voidaan sopeuttaa laitosten ja toimien erityisluonteeseen. Komissio aloitti vaatimusten äh, määrittelyn eri aloille. Ja CVSO 2 direktiivissä nämähän ovat jo mukana. Siinä on hiilinieluista ja varastoinnista kyse ja sellaisista aineista, joita käytetään esimerkiksi laboratorioeläinten yhteys- ja teollisuuspäästöissä. Toinen klusteri on komission yhteistyö kansallisten tarkastajien kanssa. Sen tarkoitus on parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ympäristötarkastusvirastojen välillä ja saada koordinoitua synergiaaikaiseksi. aikaiseksi. Tästä syystä olemme muutama vuosi sitten ottaneet käyttöön EU-tason ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoverkoston IMPELLin. Komissio ja nämä tarkastusviranomaiset ovat perust järjestäneet esimerkiksi yhteisen seminaarin viime marraskuussa, jossa on tutkittu tapoja tehostaa tarkastusten tehokkuutta EU:ssa, erityisesti niin, että huomioitaisiin tulevat tarkastusjärjestelmät teollisuushaasteen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Impel on hyvin tärkeä kumppani komissiolle myös jatkossa. However, uh, despite all of this... Kaikesta tästä huolimatta olemassa oleva alakohtainen lainsäädäntö ja suositukset ja yhteistyö kansallisten tarkastajien kesken. Äh, Kaikista tästä huolimatta siis eroavaisuudet jäsenvaltioiden välillä ovat huomattavia. Meillä on keskeisiä vaatimuksia, joita viime vuosina on käsitelty ja tutkimukset ovat osoittaneet, että merkittäviä puutteita jäsenvaltioissa on. Täytäntöönpanon rakenteissa on puutteita, valvonnassa puutetta ja niin ikään myös sanktioissa ja seurannassa. Tämä tilanne ei tietenkään ole tyydyttävä. Terveystavoitteet EUn ympäristölainsäädännössä eivät täyty täysin ja sosiaaliset taloudelliset edut, joita saisimme EUn ympäristölainsäädännön kautta, eivät toteudu, jos emme pysty tarjoamaan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä. Emme pysty tätä kautta myöskään rohkaisemaan innovaatiota asianmukaisella tavalla. Tällä hetkellä komissiossa pohditaan sisäisesti tätä aihetta ja tarvetta muuttaa tarkastusjärjestelmää. Tarkastusprosessi pohtii useita poliittisia vaihtoehtoja. Pitäisikö olla uudenlainen lähestymistapa EU-tasolla tarkastuksiin, joko suositusten tasolla, minimikriteerien tasolla, ympäristötarkastusten suhteen jäsenvaltioissa, horisontaaliset toimet, erityiset sitovat tarkastusvaatimukset alakohtaisessa lainsäädännössä, ohjausvälineiden kehittäminen, tarkastuksia silmällä pitäen erityisaloille ja näiden vaihtoehtojen yhdistelmät. Alakohtaista näkökulmasta äh, uusi direktiiviehdotus, kun ajatellaan suuria vaaroja vaarallisten aineiden suhteen, nekin ovat kriteeri, joka puolustaa sitä, että tarvitsemme tiukemmat kriteerit tarkastuksille. ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseksi. Luonnollisesti olemme tekemässä myös tarkistusta ympäristölainsäädännön tilasta komissiossa ja tämä väline pyrkii siihen, että tilannetta voidaan täytäntöönpanon suhteen parantaa jäsenvaltioissa EU-tasolla niin, että ympäristölakia noudatettaisiin paremmin, täytäntöön pantaisiin paremmin EU-tasolla. Any follow-up questions? Chris? Kiitos. Onko mitään lisäkysymyksiä? Chris? It's not, so it's not really so much a follow-up question. Ei tämä oikeastaan ole lisäkysymys, koska Satuhasin kysymyksessä on arvokkaita huomioita, joihin voin yhtyä täysin. Ja tällä foorumillahan halutaan vastauksia Kyse on politiikasta, eikä niinkään rikkomuksista. Komission edustaja viittasi suosituksiin, jotka liittyvät vähimmäisympäristötarkastuksiin. Ja kun suositus tuotiin valiokunnan käsittelyn vuonna 1999-2000, valiokunta halusi tästä tehdä direktiivin. Tätä ei saatu, vaan saatiin suositus. Minun nähdäkseni tämä on asia, jonka pakkeille komission pitäisi vielä palata. Me todellakin tarvitsemme vähimmäisympäristötarkastuksia. Piste. Nothing. Tämä oli kommentti pikemminkin kuin kysymys. Kiitoksia komission edustaja. Minulla on vielä pari kysymystä oikeastaan, mutta koska kyseiset jäsenet eivät ole paikalla, voimme käsitellä nämä jossakin toisessa yhteydessä. Nyt siirrymme seuraavan asian esityslistalla. Tämä koskee romuajoneuvoja. Chris Davis on vastannut tästä asiasta, mutta ehkä Chrisin luvalla annetaan puheenvuoro ensin komission edustajalle, joka on täällä paikalla. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. My name... Kiitos. Olen komission edustajana hoitanut ympäristökysymyksiä ja jätehuoltoa, jätteen käsittelyä hiljattain, mikäli muistatte. Olin vielä edellisessä toimessani sama, eli olin yhden oikeudellisen yksikön johtajana ympäristöpääosastolla. Ensinnäkin haluaisin sanoa seuraavaa. Olemme samaa mieltä parlamentin ehdotuksista, joka koskee tätä direktiiviä, varsinkin kun otetaan hiljattain saatu tutkimus, joka liittyy oikeudellisiin seikkoihin, suosituksiin ja kansallisiin käytäntöihin romuajoneuvojen suhteen. Tämä direktiivi on osoittautunut menestyksekkääksi monissakin suhteessa. Se on johtanut siihen, että hyljättyjen auton romujen määrä on vähentynyt, romun kerääminen ja käsittely on lisääntynyt, ja vaarallisten aineiden pääsy luontoon autoista on vähentynyt merkittävällä tavalla. Tärkeää olisi edelleenkin parantaa autojen ekosuunnittelua, jotta niiden kiertettävyys paranisi. Parlamentti esitti huomautuksen, joka liittyi täytäntöönpano-ongelmiin. Me keskustelimme näistä ongelmista tämän valiokunnan kokouksessa viime vuonna, silloin kun käsiteltiin herra Chris Davisin suur, suurista kysymystä. Eh, Ongelma täytyy jatkuvasti vielä palata sen varmistamiseksi, että Euroopassa voidaan hyödyntää romuajoneuvodirektiiviä asianmukaisella tavalla, koska tilanne on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Sekä parlamentti että komissio ovat huomauttaneet, että tärkein ongelma on se epäsuhta romuajoneuvojen ja toisaalta annettujen sertifikaattien välillä, kun on kyse näiden viranomaisten antamista romutusluvista. Tämä osoittaa, että romuajoneuvoja ja romuajoneuvojen määriä ei raportoida asianmukaisella tavalla tilannetta tosi todellisuutta vastaavalla tavalla. Tämä ongelma liittyi osittain lupamenettelyn tai rekisteröintimenettelyn valvontaan jäsenvaltioissa ja osittain kyse on siitä, että romuajoneuvoja viedään ulkomaille käytettyjen autojen nimikkeellä unionin ulkopuolelle. Viime vuonna valiokunnan kokouksessa ilmaisimme toivomme sen suhteen, että vuoden 2008 tilastotiedot saataisiin jäsenvaltioista kesäkuussa ja että näiden suhteen voitaisiin sitten havaita, että edistystä olisi tapahtunut jäsenvaltioiden tavassa hoitaa asia. Emme ole vielä loppuun saattaneet saamiemme tietojen analysointia, mutta Alustava arvio, joka on tehty, osoittaa ikävä kyllä, että edistys on aivan liian hidasta. Osa romuajoneuvoista katoaa edelleenkin teille tietymättömille. Autoja ei ole kierrätytty missään luvan saaneessa laitoksessa direktiivin mukaisesti, eikä niitä ole myöskään laillisesti viety maasta pois. Olemme ryhtyneet tiettyihin toimenpiteisiin asian tilan korjaamiseksi. Ensinnäkin komissio on tarkastellut kansallista lainsäädäntöä ja ryhtynyt lukuisiin rikkomusmenettelyihin niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät ole siirtäneet tätä rumoja direktiiviä asianmukaisesti kansalliseen lainsäädäntöön. Yhdeksän juttua on edelleenkin avoinna. Useassa jutussa Tärkeimpänä ongelmana on ollut direktiivin säännösten transpositio, jonkun on kyse autojen rekisteröinnistä ja tuhoamissertifikaateista, romutussertifikaateista. Huonosta lainsäädäntön siirrosta on ollut kyse. Tämän osalta on ryhty kahdenvälisiin yhteyksiin jäsenvaltioiden kanssa. Komissio on ryhtynyt aloitteelliseksi ja tässä on onnistuttu. Valitettavasti yhdistyneen kuningaskunnan suhteen tilanne on se, että autojen rekisteröintijärjestelmää on muutettu siten, että se paremmin vastaa nyt Romojärvi-direktiiviä. Tämä on edistysaskel. Toiseksi viime vuonna me teimme lupauksen parantaa romuautoja koskevaa tilastointia yhteiset raportointisuuntaviivat omaksuttiin viime vuonna huhtikuussa. Noiden suuntaviivojen mukaan jäsenvaltiolta edellytetään raporttia kansallisista markkinoista romuautojen osalta ja tarkkoja lukuja vaadittiin myöskin rekisteröidyistä ajoneuvoista ja viedyistä autoista, käytettyjen autojen maasta viennistä ja myöskin kiertettyjen autojen lukumääristä haluttiin tietoja näistä näiltä romuttamoilta, jotka ovat saaneet luvan toimia alalla. Käytöstä poistettujen ajoneuvojen lukuja ei raportoida välttämättä romuautojen otsakkeen alla. Tarkastamme, miten tilannetta voitaisiin korjata. Pohdimme myöskin mahdollisuutta muuttaa päätöstä, joka liittyy tiedottamiseen, tiedonantoon, jotta annetut tiedot paremmin heijastelisivat sitä todellisuutta, joka valitsee autojen käytöstä oton suhteen. Kuten totesin aiemmin, yksi suurimpia ongelmia on se, että tilastot eivät vastaa todellisuutta ja jäteautojen, romuautojen vienti Euroopan unionin ulkopuolelle. Tämä halutaan ottaa paremmin valvonnan kohteeksi. Romuajoneuvojen vienti käytettyjen autojen otsakkeen alla halutaan lainsäädännön piiriin, suuntaviivojen piiriin, jotta annettuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Samanaikaisesti laadimme lainsäädäntöehdotusta, jolla vahvistettaisiin jäsenvaltioiden valvontavelvoitteita romuautojen viennin osalta. Toivottavasti tämän kaiken avulla pystytään parantamaan tilannetta. Emme voi sulkea pois sellaista mahdollisuutta, että tulevaisuudessa joudutaan muuttamaan direktiiviä saadun kokemuksen valossa. Tällä hetkellä meidän prioriteettimme on pistää paremmin täytäntöön jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Valitettavaa kyllä. eu tasolla lainsäädännön valvonnan osalta. Meillä ei ole parempia toimintamahdollisuuksia. Nyt pohditaan tapaa luoda virasto, joka voisi paremmin valvoa jätteen käsittelydirektiivin täytäntöpana. Romuajoneuvodirektiivin parempi täytäntöönpano olisi tärkeää, jotta ympäristön suoja voitaisiin varmistaa ja tehokkuustavoitteisiin voidaan päästä pidämme hyvänä, mikäli parlamentti voi tukea meitä tässä pyrkimyksessä ja varmistaa, auttaa meitä varmistamaan sen, että romuajoneuvodirektiivin täytäntöönpano asetetaan tärkeämpään prioriteettiaseman jäsenvaltioiden tavoitteiden joukossa. Chris, onko se mitään kommentteja tai kysymyksiä? Just a bit of history here. Kiitos puheenjohtaja. Hieman historiikkia. Tämähän on yksi ensimmäistä direktiiveistä, joiden laadinnassa minä olin mukana. Karl-Heinz Florence oli esittelijänä ennen kuin minut valittiin vuonna 1998. Ja, mutta 2000 sitä äänestettiin ja minusta tämä oli kyllä periaatteessa hyvää lainsäädäntöä. Siinä puututtiin 14 miljoonan romuauton kohtaloon. Eli yritettiin rohkaista kierrätykseen ja edes edistää ekologista suunnittelua. Toki tällä pyrittiin myös varmistamaan se, että tuottajat, auton valmistajat eivät voisi sanoa, että no, laitos, tehdas perustetaan toiseen maahan EUn ulkopuolelle, koska näinhän ne olisivat välttäneet vastuutaan. Ne olivat huolissaan tuottajavastuusta, mutta käytännössä nämä huolet ovat osoittautuneet aivan epärelevanteiksi. Ei tämä nähdäkseni oli, ole aiheuttanut valmistajille minkäänlaisia ongelmia. Silloin kun sitä laadittiin, niin silloin kauhisteltiin, että autoteollisuus tästä kuolee. Niin kuin komission e- edustaja sanoi, niin lainsäädäntö ei ole täysin tyydyttävää. Parlamentin yksikkö on tehnyt tilanneanalyysin ja suosituksiakin. Ja olen tyytyväinen, että komissio on tutkinut, perehtynyt tähän. Yksi ongelmista on se, että miljoonat autot katoavat tilastojen mukaisesti. En tiedä, mihin ne oikein menevät. Ulkomaille osa niistä, mutta ne vain häviävät. Monet miljoonat autot vuosittain eivät päädy sille reitille, mille olettaisimme niiden päätyvän. Kenties ne viedään maasta. Monet autot ovat jo melkomoisia raakkeja, ja ne todellakin pitäisi romuttaa, eikä niitä pitäisi käyttää tien tukkeena missään päin maailmaa. No sitten varsinaisiin asioihin. Ensinnäkin, onko tämä hyvä si- huonoa siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön useissakin jäsenvaltiossa. Siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön tapahtuu eri tavalla. Olen kiitollinen komissiolle siitä avusta, jota se on antanut minulle ja isolle Britannialle, niin että saimme porsanreijän suljetuksi vihdoin ja viimein. Eli omassa maassani lainsäädännössä on ollut täyttä potaskaa vuosikausia. Eli se tapa, jolla lainsäädäntö on siirretty kansalliseksi lainsäädännöksi omassa maassani, olisi johtanut siihen, että miljoonia autoja sitten olisi saatu ihmisen takapihoilta pois. No joka tapauksessa tämä porsanreikä on nyt tukittu. No sitten ongelmat. Ensinnäkin tämä äh, transpositio siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön, sen ongelmat. Ja sitten tiedot, äh, joita kerätään eri tavalla. Tilastot eivät ole vertailukelpoisia. Kolmanneksi ongelma, joka liittyy laittomiin autokuljetuksiin maasta vientiin lainsäädännön vaatimus ei ole pelkästään kierrätys, vaan se, että päästään saasteista eroon, jätteistä eroon, niin että jätteet eivät päädy sitten jokiin. Tämähän palaa myös siihen, missä määrin tehdään minimiympäristötarkastuksia. Olettaisin, että monissa jäsenvaltioissa emme tiedä tilannetta. Todennäköisesti tilanne on aika huono, ainakin joissakin jäsenvaltioissa. Kukaan ei oikeastaan pidä tilanteesta minkäänlaista kirjaa, niin kuin pitäisi. En tiedä, millä tavalla me voisimme seurata sitä, miten kierrätys toimii ja pääsemmekö me tavoitteisiin kierrätyksessä, kierrätysasteessa. Todennäköisesti tiedetään, mistä todisteet löytyisi, mistä luvut löytyisivät, mutta tilastoista puuttuu niin paljon autoja, että, että tilastot eivät ole kovinkaan kattavia. Kysymys komissiolle liittyy veroihin ja onko laadit, laadinnassa jonkinlaisia suuntaviivoja tai ohjauskirjeitä. Joissakin maissa maksetaan edelleenkin ajoneuvoveroa tai käyttöveroa ajoneuvosta siihen saakka, kunnes on osoittanut, että auto on romutettu ja on saatu romutustodistus. Eli täytyy olla jonkinlainen varmistus siitä, että auto on romutettu sääntöjen mukaisesti. Tämäkin pitäisi olla tässä ohjeistossa mukana. Ja sitten yleiskysymys siitä, että sääntöjä valmistellaan. Tämä on tervetullutta. Teillä on ilmeisesti konferensseja, joissa kannustetaan jäsenvaltioita noudattamaan lainsäädäntöä. Mutta te olette todenneet meillekin, että parlamentti, pitäkää painetta yllä. Toki me haluaisimme näin tehdä. Lainsäädäntö on ollut lakikirjoissa jo kymmenen vuoden ajan. Ilmeisesti siinä on, on aivan ilmiselvää, että siinä on puutteita. Ja jos mahdollista, niin, niin siihen täytyy sitten sopimuksilla saada parannusta aikaiseksi. Tämä kuitenkin vie vielä vuosia. Voitteko kertoa, mitä meidän pitäisi vielä tehdä, jotta voisimme painostaa komissiota? Ehkä tämä nyt on vähän oikeastaan pyyntö ampua itseään jalkaan. Taikka sitten, että tekisi itse solmun, mihin hirttäytyä. Eli miten me voisimme parhaalla tavalla pitää painetta yllä, jotta täytäntöönpano toimisi? Kramer, halusi ilmeisesti myöskin sitä kysymyksen. Aivan lyhyesti. Kiitos tästä tutkimuksesta. Meillä on paljon jätelainsäädäntöä. No, käytän tässä omaa äidinkieltä siis. Niin, meillä on paljon jätelainsäädäntöä EU-ssa ja sen havalla voidaan hyvin arvioida, että romuajoneuvo direktiivi on toteutettu kaikkein parhaiten. Totta kai ongelmiakin on. Esimerkiksi laitonta tuontia romuautojen kohdalla kolmansista maista. Ja meillä tämä on ongelma, joka voidaan ratkaista tällä romuajoneuvo koskevalla direktiivillä. Ja raskas metallien käyttö on vähentynyt niin paljon, että sitä ei käytännössä enää ole, paitsi silloin kun esimerkiksi akuissa ei voida käyttää mitään muuta kuin lyijyä. Kultaan siirtyminen esimerkiksi toisi mukanaan paljon kustannuksia. Mutta nyt raskasmetallien kohdalla puhumme muusta kuin autoteollisuudesta. Siihen tämä lainsäädäntö ei liity. Ja siksi pyydämme, että komissio tarkistaa lainsäädäntöä, jotta olemassa olevia täytäntöönpano-ongelmia ratkaistaisiin. Itse pidän tätä todella tärkeänä. Ja mielestäni on muita, tämä tutkimus on perustellut muita paljon tärkeämpiä jätteen läht- jätemuotoja kuin esimerkiksi elektroniikka, romu kuin auto tai ajoneuvo, romu. Eli kuten sanoin, pieniä ongelmia täytäntöpäivässä vielä on, mutta ei mitään kovinkaan suuria. Ja sitten vielä se, mitä Chris Davis sanoi. Joissakin jäsenvaltioissa tämä toimii todella hyvin, toisessa taas ei. Täällä puhutaan ja vaaditaan myös romuautoveroa, mutta siitä voisi olla haittaa. Thank you. Uh, thank you. Kiitoksia paljon. Miten Euroopan parlamentti voi auttaa meitä? Oli kysymys. Nähdäkseni tämä tutkimus, joka koski romuautoja, on tehty ja siitä on ollut komissiolle hyvin paljon hyötyä. Se on ollut hyödyn askel eteenpäin. Pääasiallinen tulos tutkimuksessa ei ollut mikään yllätys meille sinänsä. Mutta nähdäkseni on hyödyllistä tarkastaa tätä tutkimusta, koska se auttaa meitä pistää paremmin täytäntöön aloitteita. Voimme samalla lisätä myöskin tietoisuutta olemassa olevasta porsaan reiästä tässä direktiivissä. Kyse on yhdestä merkittävimmistä jätevirroista. Tämän direktiivin täytäntöönpano, kuten jo totesin, on erittäin tärkeä, ei pelkästään ympäristön suojelun kannalta, vaan myöskin muiden tavoitteiden kannalta, esimerkiksi raaka-aineiden tehokkaan käytön kannalta katsottuna. On olemassa jotakin hyvinkin konkreettisia asioita, joihin parlamentti voisi ryhtyä. Parlamentti voisi käyttää toimivaltaansa tällä alalla. Toivottavaa on, että voitaisiin tehdä ehdotuksia tai voisitte tehdä ehdotuksia sen suhteen, miten voitaisiin parantaa jätteiden viennin valvontaa. Nämä säännökset pätisivät myöskin käytettyihin autoihin. Lisäksi valvonta, valvonta koskeva sääntely voisi auttaa paremmin pistämään täytäntöön romuautodirektiiviä. Mahdollisuus tarkistaa olemassa olevaa romuautodirektiiviä, muokata se uuteen uskoon. Siihen totean sen, että meidän prioriteettimme on tällä hetkellä selkeästikin se, että pyritään pistämään paremmin täytäntöön olemassa olevaa direktiiviä. Tiettyjä eroja on vielä olemassa jäsenvaltioiden välillä sen suhteen, miten direktiiviä sovelletaan. Meidän täytyy edelleenkin pyrkiä vaikuttamaan niiden jäsenvaltioiden toimintaan, jotka eivät ole vielä kunnolla pistäen direktiivä täytäntöön niin, että ne parantaisivat suoritustaan tässä suhteessa. Eräs keskeinen elementti jonka suhteen edistystä on jo saatu aikaan, on saanti. Olemme parempaa tietoa siitä tilanteesta, joka jäsenvaltioissa valitsee. Tiedon saanissakin on vielä puutteita, mutta ainakin meillä on nyt jo paljon selkeämpi kuva tilanteesta kuin mikä meillä oli vielä aivan hiljattain. Kiitos paljon. Thank you, sir. Any additional... Kiitoksia. Onko muita kommentteja vielä? Chris. Ähm, Aivan lyhyesti. Ihan validi pointti, kun katsotaan koko jäten lainsäädäntöä kokonaisuutena, niin ihan mikään siellä toimi sataprosenttisesti. Joku on kaukanakin sataprosenttisuudesta. Eli kenties tämä osa toimii paremmin kuin muut osat. Eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä on valtavasti. Jotkut suoriutuvat erinomaisen hyvin ja toiset taas aika heikosti. Tässä on tällainen perusajattelutapa, että jos halutaan menestystä, niin tarvitaan jonkinlaisia mittareita ja mittausta. Lainsäädännön ongelmana on tässä se, että joskus me emme oikeastaan tiedä, mitä me yritämme laskea. Me tiedämme, että olemmeko me nyt 50 prosenttisesti tavoitteessa tai 100 prosenttisesti tavoitteessa, mutta kun emme tiedä mikä on tavoite, emme tiedä montako autoa todellakin romutetaan viimeisen omistajan toimesta kussakin maassa. En tiedä, onko komission mielestä mahdollista edes saada näitä tilastoja. Eli voitaisiin yhdistää toisaalta ne tiedot, joita me tiedämme autoista, jotka romutetaan, toisaalta niistä autoista, jotka viedään ulkomaille. Eli jäsenvaltioittain katsottaisiin, mihin saavutuksiin pitäisi, mihin tavoitteisiin pitäisi päästä. Tällaisen arvion kautta voisimme saada paremman käsityksen siitä, kuinka hyvin lainsäädäntöä täytäntöön pannaan ja missä vi- heikkoudet piilevät. Onko komissio mitään sanottavaa tähän? simply, uh, uh, Ihan yksinkertaisesti voisin todeta, että juuri tämä on meidän tavoitteemme. Haluamme selkeämmän kuvan siitä, mitä tapahtuu kussakin jäsenvaltiossa. Täällä ei ole päästy, mutta edistystä tapahtuu. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos paljon tästä. Nähdäkseni Tämä olikin kaikki tästä esityslistan kohdasta. Siirrymme seuraavan sekana koskee elohopea. Komission edustaja, olkaa hyvä. Yes, good afternoon, uh, Mr. Chairman. It's Christopher Allen. Olen Christopher Allen, komission puheenvuoro. Me olemme joulukuussa 2010 hyväksyneet äh, tiedonannon siitä, että yhteisön strategia elohopeasta pitää tarkistaa ja muuttaa. Siinä oikeastaan uusitaan sitä strategiaa, joka hyväksyttiin komissiossa vuonna 2005 ja josta komissio hyväksyi päätöslauselmansa. Tämä strategia liittyy sekä EUn sisäisiin politiikkoihin että myöskin elohopean maailmanlaajuisiin ulottuvuuksiin. Tarkoitus on lisätä tietoisuutta siitä, että kansainvälisesti täytyy ryhtyä toimiin yhä tehokkaammin. Nyt kun uudistus on tehty viisi vuotta sen jälkeen, kun strategia oli hyväksytty, havaitsemme, että merkittävä edistystä on saatu aikaan. 20 toimia, jotka listattiin strategian, on joko täytäntöönpanto tai ne ovat hyvällä mallilla kohti täyttä täytäntöönpanoa. Aivan erityisesti mainitsisin kolme lainsäädäntökohtaa, jotka on hyväksytty vuoden 2005 jälkeen ja jotka ovat osa näitä saavutuksia. Direktiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2007, joka koskee tiettyjen mittauslaitteiden, elohopea sisältävien mittauslaitteiden markkinoinnin rajoituksista, sisältää tiettyjä seikkoja, esimerkiksi sen, että se soveltuu myös kuumemittareihin, joita käytetään kotitalouksissa. Neuvosto hyväksyi vihdoin ja viimein sen, että elohopea vienti ja elohopean varastointi kielletään. Tämä antoi merkittävän signaalin myös kansainväliselle yhteisölle. Muutama päivä sitten äh, tämä vientikielto on tullut voimaan. Ja 2010 teollisuuspäästödirektiivi hyväksyttiin. Direktiivin mukaan paras mahdollinen teknologia täytyy ottaa käyttöön ja sitä pidetään ikään kuin referenssiä, referenssinä, kun määritellään päästöoikeuksia ja myönnetään lupia. Komissio hyväksyy alakohtaisesti sitten määräykset, siihen sisältyvät myös elohopeaa koskevat määräykset teollisuuden osalta ja isoissa teollisuusvalmistuslaitoksissa. Jäsenvaltioilla on nyt aikaa noin neljä vuotta omien tarkastustensa tekemiseen. Ja luonnollisesti tämä uudistus on lisäaskel sillä tiellä, kun pyrimme pääsemään elohopean käytöstä eron EU-ssa. Noin parikymmentä toimia tässä strategiassa on. Niitä en lähde kaikkia yksityiskohtaisesti käsittelemään, mutta haluaisin korostaa hyvin tärkeää seikkaa, nimittäin sitä, että EU toimii kansainvälisellä tasolla, joka on ollut oleellisen tärkeää, kun ajatellaan niitä toimia, joihin ryhdyttiin vuonna 2009, kun kutsuttiin eh, kansainvälinen neuvottelukomitea koolle, jonka tarkoitus on saada sitovat tavoitteet. Tarkoitus on rohkaista myös muita maita EUn esimerkillä yhtymään näihin toimiin kansainvälisesti. Tämähän on yksi strategian keskeisiä kohtia. On tervetullutta, että neuvottelu menettely on jo alkanut. EUn täytyy nyt keskittyä resursseissaan näihin neuvotteluihin. Prosessin pitäisi päästä vuonna 2013 alkupuolella loppuvaiheisiinsa. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kerron teille myös, että komission kirje valiokuntaanne johtajalle on matkalla. Se liittyy tämän kansainvälisen neuvottelun paneelin kokoontumiseen aiemmin tänä vuonna. Niin kuin sanoin, tämä kansainvälinen edistys on hyvin tervetullutta, mutta ei se saa estää sitä, ettemmekö voisi edistyä myös kansallisesti kotirintamalla. Oikeastaan voin kertoa kolmesta merkittävästä toimesta, jotka auttavat strategian täytäntöönpanossa. Juuri tällä hetkellä kemikaaliviraston johdolla. Vaihtoehtojen arviointi on käynnissä niin, että mittaus, elohopea sisältävien mittauslaitteiden rajoituksia jatkettaisiin ja laajennettaisiin. Tämä on oikeastaan lisätoimi sellaisten laitteiden suhteen, joissa on paljon elohopeaa. Tämä täydentää aiempaa asetusta, jonka jo mainitsin, jolla kiellettiin kotitalouksien käyttämät laitteet. Toinen käyttö, käy, tä, käynnissä oleva toimi on se, että halutaan turvallista elohopea säilytystä ja tähän on laadinnassa kriteerit. Kyse on toimesta elohopea asetuksessa vuodelta 2005 Nämä kriteerit kattavat väliaikaisen varastoinnin. Lisätyötä tarvitaan vielä, jotta voitaisiin kattaa mahdollinen elohopean pysyvä varastointi. Kolmanneksi tutkimme nyt hammaspaikoissa käytettävän amalgaamin käyttöä ja tutkimme sitä, onko mahdollista löytää vaihtoehtoja esimerkiksi elohopean käytölle paristoissa. Nämä ovat elohopean keskeisiä käyttötapoja, sellaisia käyttötapoja, jotka ovat edelleenkin hyvin laajalti käytössä Euroopan unionissa. Loppuun voisin korostaa vielä sitä, että sellainen saastuttava pysyvä aine, joka äh, kulkee pitkiä matkoja, on sellainen aine, että EU yksin ei voi saavuttaa tavoitteitaan. Vaikkakin me omat tavoitteemme eh, voimme hallita, pääsemme niitä kohti, niin kansainvälisellä tasolla on oleellista saada aikaiseksi hyvin kunnianhimoiset kansainväliset sopimukset. Holger. Holger, ole hyvä. Kiitos, aivan lyhyt jatkokysymys. Kiitos tästä esityksestä. Elohopea on myrkyllistä ja sen suoraa yhteyttä kuluttajan täytyy välttää ja tarvitaan pitkän aikavälin toimia. Ja komissio puhui nyt siitä, millä keinoin lainsäädännössä voidaan toimia ja mitkä laitteet tässä ovat kyseessä. Eli meillä on jo mittalaitteita koskeva direktiivi, mutta tämä kuitenkin pätee hyvin pientä alaa, alaa Sitten puhuitte amalgamista ja paristoista ja haluaisin tietää, tuleeko komissiolta ehdotus elokuvan kieltämisestä valaisimissa. Tämä on hyvin laajassa käytössä kotitalouksissa ja on tehty tutkimuksia siis pitäisi tutkia sitä, kuinka vaarallista on todella, jos jokin lamppu tai valesin hajoaa kotona ja joutuu sitten kosketuksiin ihmisten iholla. Eli onko tästä tulossa ehdotuksia? Yes, thank you. Um, the content of hazardous... Vaaristen aineiden käyttö valaisimissa liittyy direktiiviin tai kuuluu vaarallisia aineita koskevan direktiivin piiriin, direktiivin, joka koskee valaisimia. Parlamentti ja neuvosto hyväksyy lopullisen version tästä sähkölaitetta koskevasta direktiivistä viime vuoden lopulla. Olemassa oleva versio tästä direktiivistä säätää, että elohopean määrän näissä lampuissa pitää olla hyvin pieni. Se on rajoitettu 5 milligrammaan. Ja tämän direktiivin periaatteiden mukaista on, että mikäli vaihtoehtoja on olemassa, poikkeukset tähän vaaristen aineiden enimmäispitoisuuteen näissä laitteissa – tai Poikkeuksia ei saada, mikäli on vaihtoehtoja. Ilohopean pitoisuus näissä lampuissa liittyy komission päätökseen, joka mataloittaa tämän sallitun määrän joulukuussa 3,5 ja myöhemmin 2,5 milligrammaan joulukuussa 2012, tai siis 2013 tämä myöhempi rajoitus. Mahdolliset vaikutukset, jotka elohopella on terveyteen, on tutkittu. Ympäristöriskejä terveyttä käsittelevä tiedekomitea teki johtopäätöksensä ja katsoi, että mikä lampu menee rikki, tästä ei ole vaaraa aikuisille. Lasten osalta ei voitu tätä arviota antaa, koska tiettyjä tietoja puuttui, kaikkia tietoja ei voitu analysoida mikäli lamppu menee rikki, täytyy ryhtyä tiettyihin vähimmäisvarotoimenpiteisiin, jotka ovat, joita koska tiedot ovat saatavilla jäsenvaltiossa. A uh, conclusion on the... Strategiasta on päätetty mukaan luettuna vetomuksesta komissiolle ja jäsenvaltioille – komission jäsenvaltioiden suuntaan lisätä suuren yleisön tietoisuutta elohopeen riittävistä kysymyksistä. Thank you. Okay, thank you. Kiitoksia. Ovatko kaikki nyt tyytyväisiä? Hienoa, kiitos komissiolle. Sitten seuraava asia. Kyse on herra Pokkin kysymyksestä, joka liittyy EU-politiikan puutteisiin paksun suolen syövän torjumiseksi. Ensin puheenvuoron saa komission edustaja sitten herra Potsch. Minun paperissani lukee, että herra Schwech on paikalla. En minä tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta joka tapauksessa joku komission edustaja saa puheenvuoron. Eh, my name is Stefan Schreck. I rap- Nimeni on Stefan Schreck. Olen pääosastossa komissiossa. Kysymys, joka liittyy tutkimukseen, niin kollegani vastaa sitten kysymykseen numero kaksi. Minä vastaan kysymykseen numero yksi ja kolme. Aloitan kolmannesta. Milloin komissio aikoo julkaista suuntaviivat taksa- syövän seulontoja silmällä pitäen ja milloin ne ovat valmiina? Meillä on vuodelta 2011 helmikuulta julkaistuna nämä suuntaviivat. Nyt ne ovat valmiina. Ja kenties laajuus voi selittää hieman julkaisun viivästymistä. Eli yli 90 asiantuntijaa kuultiin 32 maasta. Hyvin kattavat asiakirjat äh, sisältävät neljät yli 4000 sivua ja 150 suositusta, 750 viittausta tieteellisiin julkaisuihin, artikkeleihin. Meillä on valtava lähdeaineisto, yli sivuinen asiakirja. Tämä osoittaa sen, minkälaista eurooppalaista lisäarvoa me saamme, kun teemme tätä yhteistyötä 27 jäsenvaltion kesken, eikä niin, että yksi jäsenvaltio tekisi sitä yksinään. On tärkeää huomata, että tutkimuksen suuntaviivat, ohjeet tulevat myös osittain tieteelliseltä yhteisöltä. Komission tehtävä ei ole puuttua ja näin, näin ollen meillä ei juuri ole ollut mahdollisuuksia, eikä halua puuttua siihen prosessiin, kun tutkimusaineistoa on kerätty ja niiden pohjalta tehty suuntaviivoja. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta täytäntöönpanon nopeutuisi jäsenvaltioissa, jotta saataisiin seulantaohjelma? Meillä on tarkoitus saada korkeatasoista seulontaa niin, että potilaat voivat saada jo varhaisessa diagnosointivaiheessa tehokasta hoitoa. Seulonta, jossa käytetään EUn suositustestiä. Jos käytetään tätä testityyppiä, niin äh, kuolleisuus voi vähentyä jopa 50 prosentilla äh, ikäryhmässä 50-75 vuotta. Ja Euroopan unionissa 35 miljoonaa ihmistä kuuluu tähän ikäryhmään, eli melkoinen määrä ihmisiä. Niin kuin kysymysselityksessä huomautatte aivan oikein, meillä on jäsenvaltion suositukset jäsenvaltioille. Ja nimenomaan paksu- ja peräsuolen syövän seulonta oli kaikista huonoiten toteutettu jäsenvaltioissa verrattuna muihin seulontatyyppeihin. Hiljattain kyllä jäsenvaltioissa ohjelmat ovat lisääntyneet. Valmisteluvaiheella on katsottu olevan nopeuttava vaikutus seulonta ohjelmiin tietyissä jäsenvaltioissa. Täytyy myös ymmärtää, että ei tämä ole helppo prosessi. Kansallinen väestöpohjainen seulontaohjelma vaatii koordinoitua ponnisteluja ja Puhe on kymmenestä tai enemmästäkin vuodesta. Tarvitaan valmistelua, äh, valmistelevia toimia, pilottitoimia ja niin edelleen. Komissio arvostaa teidän apuanne, kun pyrimme kannustamaan jäsenvaltioita käyttämään olemassa olevia seulantamenettelyjä, suuntaviivoja. Ja kannustamme myös yhteistyöhön syövän vastaisessa yhteistyötoiminnassa. Tässä vastaukset kysymyksiin yksi ja kolme ja Maria voi vastata kakkoseen. Good afternoon, Maria Vidal. Kiitoksia, Maria Vidal. Olen terveyspääosastosta komissiosta. Mitä tulee tähän jäljellä olevaan kysymykseen, missä se onkaan? Which was, will the commission give more attention? Aikooko komissio kiinnittää enemmän huomiota nimenomaan paksu- ja peräsuolen syöpäseulontoihin ja miten saadaan tätä suunnittelua ja päätöksentekomenettelyä nopeutetuksi. Meillähän on tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma. Jotta voimme maksimoida vaikutuksemme tähän, niin syövän torjuntaponnistelut EU-tasolla keskittyvät ennaltaehkäisyyn, varhaiseen diagnosointiin, patogeeniseen tutkimukseen. Tämä lähestymistapa on johtanut siihen, että lähes tulkoon 500 miljoonaa on varattu syöpätutkimukselle, joka muodostaa noin 180, siis se koostuu 180 tutkimuksesta valtavassa määrässä laboratorioita. Meillä on tutkimuksen puiteohjelma, jossa sen puitteissa on käynnissä noin 75 ohjelmaa. No sitten erityisesti paksu- ja peräsuolen syövästä. Toistaiseksi on kannustettu yhteistyötutkimusta puiteohjelman puitteissa, joka ulottui vuoteen 2006, ja 41 miljoonaa euroa nyt käytetään osana kolmen vuoden kautta seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa. Useat näistä hankkeista liittyvät suoraan äh, paksusuolen syöpään, varhaiseen tunnistamiseen, diagnosointiin, äh, syöpäkantasolujen rooliin äh, paksusuolen syövässä, niin ikään pohditaan sitä, miten saataisiin parempia hoitokeinoja, lääkkeitä, kemoterapiaa, radioterapiaa, leikkaushoitoja. Käsitellään myös yleisempiä kysymyksiä, jotka liittyvät paksusuolen syövään. Me käsittelemme eri näisiä näkemyksiä, jotka liittyvät nimenomaan syövän hoito menetelmiin ja niiden kehittämiseen. Meillä on nyt suunnitteilla kesäkuussa 2011 äh, tiedonannon julkistaminen. Siinä käsitellään henkilökohtaista lääkitystä, markkereita ja sitä, miten voitaisiin parhaalla tavalla äh, vastata lääkinnällisiin tarpeisiin potilailla – Meillähän on siis tämä julkaisu tulossa 2012 kesäkuussa. Kansallinen tutkimus paksu- ja peräsuolen syövästä luonnollisesti tulee eh, kannustettavaksi toiminnaksi. Sitten pyrimme myös tutkimaan rokotusten mahdollisuutta ja immunoterapiaa. Tiedonanto liittyy liittyy siihen koordinaatiotyöhön, jota teemme kansainvälisesti. Me osallistumme kansainväliseen hankkeeseen, joka on käynnistetty vuonna 2008. Siinä on 21 miljoonaa rahoitusta käytössään. Se on genomikartoitustutkimus, jossa on mukana 51 syöpätyyppiä mukaan luettuna paksusuolen syöpä. Tarkoitus on välttää sirpaloituminen eri tutkimushankkeissa Euroopassa. Tällä hetkellä aktiivisesti edistämme myös syöpätutkimusta esimerkiksi niin, että perustetaan asiantuntijakeskuksia eurooppalaisten tutkimuskeskusten kesken. Nimenomaan sellaisten keskuksen, keskusten, jotka tutkivat paksuja ja peräsuolen syöpää. Tämä hanke on laitettu vuonna 2011 Meillä on myös aloitteita, joiden tarkoitus on verkos, saada kansalliset tutkimuskeskukset verkostoitumaan. Meillä on rekistereitä syövistä, joka on hyvin tärkeää. Niin ikään keräämme parhaita käytänteitä Kansallisten ohjelmien verkostoiminen tällä alalla on äärimmäisen tärkeää. Sekin on aloitettu vuonna 2011. Niin ikään osallistumme kollega Shrekin mainitsemaan kumppanuusyhteistyöhön syöpää vastaan. Ja tässäkin koordinaatio on ydinsana. Vuoteen 2013 mennessä aiomme saada saavutukseksi sen, että kolmas osa rahoituksesta saadaan kanavoitua nimenomaan tällaisiin yhteistyöhankkeisiin. Suunnittelu, päätöksentekoprosessit ovat tässä tietysti keskeisiä. Komissiohan tekee jo tulevan puiteohjelman suunnitelmatyötä ja on juuri julkaissut aloiteasiakirjansa. Kuuleminen on käynnissä se on avoimena sidosryhmille aina toukokuun 20 päivään asti ja olisimme tyytyväisiä, jos sidosryhmät todellakin kertoisivat meille, mitkä ovat parhaat alueet, joille pitäisi investoida tutkimuksessa ja innovaatiossa. Thank you, Chair. And also thanks for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia näistä vastauksista. Minä olen täysin tietoinen siitä, että nyt on aika syödä illallista eikä esittää mitään kysymyksiä. Minulla on kuitenkin pari käytännön kysymystä vielä. Mä liittyvät ensinnäkin WHOn syöpätutkimukseen ja sen yhteisrahoitukseen. Toinen maaliskuuta komissaari Dali oli mukana keskustelussa, jossa pohdittiin yhteisen syövän tutkimustoiminnan liikkeelle saattamisessa yhteisen syöpätutkimusinstituutin perustamiseksi. Katsooko komissio, että se voisi pohtia mahdollisuutta tai jopa ehkä tukea ajatusta ryhtyä tällaiseen toimintaan? Aikoko komissio toisaalta ryhtyä toimiin, jotka aikoo komissio ryhtyä toimiin peräsuolen ja syövän torjumiseksi ja miten voitaisiin jäsenvaltiot saada mukaan myöskin tällaisen kartoitustoimintaan ennaltaehkäisyn varmistamiseksi. Tämä lisäisi ja miten voitaisiin saada enemmän ihmisiä mukaan tällaiseen syöpäkartoitukseen. Tässä yhteydessä annan puheenvuoron takaisin komissiolle. Yes. Thank you very much for that. Kiitoksia tästä kysymyksestä, herra Potsch. Ensinnäkin toteaisin, että me arvostamme poliittista tukea, aina kun saamme tukea työllemme. Me haluamme tehdä lisää työtä, joka tietystikin on tarpeen – Kaikissa jäsenvaltioissa esimerkiksi ei ole tällaisia kartoitusohjelmia vielä käytössä, laajoja kartoituksia. Nyt me teemme parhaamme näiden aikaansaamiseksi. Mitä teidän kysymyksenne tulee, että luotaisiin jonkinlainen eurooppalainen instituutti tai virasto, joka jatkuvasti koordinoisi syöpätutkimustyötä ja muita kansanterveystoimia, jotka liittyvät syöpään, Uskon, että kaikki ymmärtävät varmaan, että en minä tällaiseen nyt voi komission puolesta sanoa mitään lopullista vastausta. Mikäli luodaan uusi virasto, tämä on poliittinen toimi. Tämä olisi erittäin kunnianhimoista, varsinkin kun otetaan huomioon nykyinen kokonaisvaltainen keskustelu. Suuntaus on pikemminkin budjettileikkausten suuntaan kuin sen suuntaan, että luotaisiin uusia instituutioita. Tämän sanottuani ajatuksissa on kyllä järkeä ja henkilökohtaisesti tunnen tätä kohtaan suurtakin sympatia, koska olen itse tiedemies, tutkija. EU-virastoilla on lisäarvoa, mikäli verrataan tätä tilanteeseen, että annettaisiin lisää töitä jollekin kansainväliselle toimijalle, esimerkiksi Tukholman ECDC viraston tästä hyvä esimerkki. Relevant commission departments. Voin viedä tämän ajatuksen eteenpäin komission pääosastoilla, mutta ensimmäinen näppituntumani on, että tämä nyt ei välttämättä ole niin hyvä ajatus. Toinen kommentti tai kysymykseni, miten voisimme auttaa tekemään näistä suuntaviivoista todellisuutta, missä on nopeasti jäsenvaltioissa rollout of such a program really takes at least 10 years. Totesin, että vähintäänkin 10 vuotta kestää ennen kuin jäsenvaltiot saavat tämmöistä toimintaa kunnolla aikaan. Yksi ongelma ovat käännökset. Kyse on 400 sivun asiakirjasta ja tuhannen sivun viiteluettelosta, joten ei ole järkevää kääntää tätä kaikille yhteisökielille One could do some kind of abbreviated manual or so with the most relevant facts. Kaikki relevanteimmat tiedot ehkä voitaisiin vain kääntää. Tämmöisiä yksi vaihtoehto, jota voitaisiin pohtia. Tästä voidaan tietystikin keskustella, voidaan keskustella komission sisällä. Sitten tiedonannoista tai tiedottamisesta. Suuntaviivat itse jo edellyttävät sitä, että että mikäli halutaan aikaan, saamaan, aikaan saada tällaista kartoitusta, kaikki kansalaiset, jotka voisivat hyötyä tästä ohjelmasta, saavat yhteydenoton henkilökohtaisesti. Tämä on erittäin hyvä tapa tiedottaa. Henkilöt, jotka kuuluvat seurannan piiriin, saavat kirjeen tai jonkin muun yhteydenoton, niin heidät kutsutaan sitten tutkimuksiin. Tämän lisäksi tarvitaan eurooppalaisia piirtustoimia. Tästä voidaan keskustella syöpäkumppanuosa aloitteen yhteydessä. Jäsenvaltiot itse päättävät, niin kuin niiden pitäkin päättää koko tästä ohjelmasta. Tämä on asia, josta täytyy päättää jäsenvaltiossa. Hienoa, että nyt me olemme mukana tässä syöpäkumppanuusaloitteessa. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseen. Okay, thank you very much. We uh, then... Uh, Kiitos paljon. Nyt uh, voimme päättää tämän asian käsittelyn. Siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on aspartaamia koskevasta kysymyksestä ja muista samantyyppisistä makeutusaineista. Sanko pääosaston edustaja lienee paikalla, joten komissio, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Ladies and gentlemen, my name is Michael Flue. I'm working in DTC. Kiitos. Olen Richard Wihenbachs Sankosta ja käsittelen siellä esimerkiksi torjunta-aineita. Opinion on aspartame and other similar or related Meiltä on pyydetty aspartaamia ja muita kemiallisia aineita koskevaa tutkimusta. Aspartami on siis keinotekoinen makeutusaine, jota on usein vähäkalorisissa tuotteissa ja juomissa. Ja näitä aineita on myös muissa elintarvikkeissa. Ja kaikki elintarvikkeaineet täytyy testata. Ja tämän arvioinnin tekee elintarviketurvallisuusviranomainen. Aspartami sitä analysoitiin ensimmäisen kerran vuonna 1984 ja sen jälkeen viisi kertaa sitä on arvioitu ja 2009 EFSA teki täysimääräisen arvioinnin siitä. Aineen turvallisuus vahvistettiin, eikä lupamenettelyn muutoksia pidetty välttämättöminä. Elintarvikeaineiden lisäaineille tuli vuonna 2008 joulukuussa uudet puitteet, ja siinä vaaditaan, että kaikkia uusia elintarvike Lisäaineita täytyy arvioida. EFSA ja komissio eivät, pidä aspart- eivät pitäneet aspartamin täysarviointia minä prioriteettina, kuin, kun tämä ohjelma tuli, vaan muut lisäaineet ja maketusaineet olivat etusijalla, koska niitä oli arvioitu paljon aikaisemmin. Ja kun saimme tietoa kahdesta uudesta tutkimuksesta, niin ensimmäinen helmikuuta vaadimme EFSA kertomaan meille, pitäisikö aspartamia arvioida uudelleen tieteellisesti. 28. helmikuuta EFSA ilmoitti, että tutkimustulokset eivät ai, äh, johda siihen, että aikaisempia tutkimustuloksia tulisi kyseenalaistaa. On ranskalainen riskin arviointitaho, joka on laatinut tutkimuksen, joka julkaistiin tällä viikolla. Samoin Belgian elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi Aspartamin turvallisuutta koskevan tutkimuksen 2010. Ja EFSAn paneeli tulee käsittelemään uudelleen italialaisen tutkimuksen, joka koskee äh, esimerkiksi metanolia. Siis Moranda Sofritin tutkimuksen, koska se arvioitiin ongelmalliseksi tanskalaisessa tutkimuksessa ja se aiotaan käydä uudelleen läpi ja odotamme vuoden 2011 loppuun mennessä arviointia tästä asiasta ja sen jälkeen pohditaan, tuleeko välttämättömäksi uusi arviointi tai tarvitaanko muita toimia. Merci euh, pour euh, cette euh, Kiitos tästä vastauksesta. joka on täysin samansuuntainen sen kanssa, jonka kuulin eilen paneelissa. Järjestimme tapaamisen yhdessä edustaja Parmanovan kanssa. Siellä samansuuntaisia näkemyksiä ilmaisivat EFSAn asiantuntijat ja myös professori Sofriti, joka oli paikalla. Ja professori Aldorson, hänkin oli paikalla. Ymmärrän aivan hyvin, että komissio tarvitsee lisäelementtejä, jotta se sitten voisi määritellä kantansa. Kuitenkin haluan kiinnittää huomioon kahteen seikkaan. Ensinnäkin sallittu päivä saanti on, perus, on, on määritelty tutkimusten perusteella, jolloin hyviä käytänteitä vielä ei ollut, ja siinä tietenkin teollisuus oli hyvin määräävässä asemassa. Eilen kun keskustelimme aiheesta, EFSAn asiantuntijat, jotka eivät olleet lukeneet näitä tutkimuksia, siteerisivat aiempia arvioita. Yhdysvalloissa tilanne on hyvin kiistanalainen. Eli siellä, äh, siellä saadut tulokset sitten paljastettiin ikään kuin jo EFSAn edeltäjän toimesta ja nyt EFSAn toimesta. Tilannetta ei ole arvioitu uudestaan varsinaisesti oikeastaan missään vaiheessa. Nyt EFSA sanoo, että ei se arvioi tilannetta uudellaan, komissio sanoo, että tutkimusten valossa ja niin edelleen, mutta minua huolestuttaa vielä enemmän se, että yksi näistä tutkimuksista osoittaa, että ongelmia voi olla raskan oleville naisille ja sikiöille. Toki tarvitaan aikaa tutkimuksille ja päätöksille, mutta joka tapauksessa meillä on voimassa varovaisuusperiaate. Ja kysynpä vain, että eikö olisi tarpeen informoida, en, en puhu mistään säätelytoimista, vaan eikö pitäisi informoida raskana olevia naisia, jotka käyttäisivät suuria määriä aspartaamia – raskauden aikana. Onko sitten kyse jukurtista tai juomista, kaikista niistä tuotteista, jotka ovat äh, sokerimakuisia, toki niitä, sitä muissakin tuotteissa on. Eli nimenomaan tästä suos, suosituksesta päiväsaanniksi keskustellaan tällä hetkellä. En tiedä kuinka monta äh, limsalasellista tai kuinka monta jukurttipurkkia jälkiruoka-annosta pitäisi päivittäin syödä, että tulee täyteen tämä suositeltu päiväsaanti. Tässä on oikeastaan kaksikin ongelmaa. Päiväsaanti eh, ei ole missään mainittuna, kukaan ei pysty laskemaan sitä, ei ole mitään, mitään suositusta raskana oleville naisille niin, että voitaisiin noudattaa näitä suositeltuja päiväsaantimääriä. Eli tässä menee aikaa neljä tai viisi vuotta ennen kuin jotakin saadaan aikaiseksi aspartaamista. Todellakin en suinkaan pyydä sitä, että aspartaami kiellettäisiin. Sillä linjalla minä ei ole, siitä ei ole kyse, vaan haluan, että tiedotetaan ainakin nyt sitten raskana oleville naisille niin, että he kohtuullisessa määrin käyttäisivät sellaisia tuotteita, joissa on aspartaamia. Minusta tätä voitaisiin hyvin järkelevällä tavalla soveltaa varovaisuusperiaatteeseen. Komissio, olkaa hyvä. Kiitos. Te viittasitte eiliseen kuulemistilaisuuteen ja esititte kuulemistilaisuuden lopuksi saman huomion. Niin kuin eilenkin totesin, voi nytkin todeta, että EFSAn lausunto saatiin maaliskuun lopulla ja komissio ei jätä tätä pelkästään EFSAn käsiteltäväksi seuraavan kahdeksan kuukauden ajaksi, vaan me aiomme tarkastaa tätä asiaa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avulla. He ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ja tarkastelemme yhdessä tätä EFSAn lausumaa, jota vielä ei ole voitu käsitellä. Tällä välin ryhdymme muun muassa teidän mainitseminne toimenpiteisiin. Olen hieman skeptinen asian suhteen, kuten eilenkin totesin vastauksessani. Tutkimus, erityisestikin tanskaisen tutkijan tekemä tutkimus, joka liittyi ennenaikaisiin synnytyksiin tai keskenmenoihin ja aspartaimen yhteyteen näihin – hypoteesi oli juuri tämä, vaikka tutkimuksessa ei päästä mihinkään vedenpitäviin johtopäätöksiin, vaan todettiin, että lisää tutkimusta tarvittaisiin aspartaamiin ja keskimenojen yhteyden selvittämiseksi hypoteesi. Hypoteesivaiheessa tässä vielä ollaan tällä hetkellä. Me tulemme tarkastelemaan näitä arvioita Merkinnät ovat yksi asia tai varoitukset, mitä tahansa tietoa halutaankin antaa, mutta tässä vaiheessa en voi millään tavalla sitoa komission käsiä sen suhteen, että näin tullaan todellakin toimimaan, mutta nämä ovat vaihtoehtoja. Ymmärsin kyllä hyvin, mutta meillä ei todellakaan ole varovaisuusperiaatteesta samaa näkemystä. Minusta varovaisuus periaate tietää, tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos, jos ei tiedetä, niin silloin pitää ennaltaehkäistä. Eli varovaisuusperiaate liittyy siihen, että kun on epävarmuutta tilanteesta, niin täytyy toimia varovaisesti. Te olette aivan oikeassa, nämä ovat hypoteeseja, enkä minä sano, enkä väitä, että nämä tutkimukset ovat oikeassa. Ne voivat olla oikeassa, jos ne ovat oikeassa, niin mahdollisimman nopeasti meidän täytyy informoida niitä henkilöitä, joita tämä kenties koskettaa. Tämä on ainut pyyntö, minkä minä esitän. Maybe I can, uh, Ehkä minä voin lisätä oman kysymykseni tähän soppaan kun pistämme täytäntöön varovaisuusperiaatetta, joskus ihmiset haluavat tuoda markkinoille tavaroita, ja heidän täytyy osoittaa, että tuotteella ei ole vaarallisia vaikutuksia, sen sijaan, että meidän täytyy osoittaa, että näillä tuotteilla on vaarallisia vaikutuksia. Olemassa hyviä teknisiä syitä siihen, miksi nyt ei ole kyse tästä, mutta ehkä tähän jo loppujen lopuksi kuitenkin päädytään. Sorry, but I, I really didn't get your final... En oikein nyt ymmärtänyt kysymyksen loppuosaa. Te totesitte, että todistustaakka on sillä, joka tuo tuotteen markkinoille, eikö niin? Otetaanpas uusiksi. Silloin kun laadittiin REACH-sääntelyä, kuten hyvin tiedätte, tehtiin edellisiä tutkimuksia ja todettiin, että tutkia pitää ennen kuin luvalle an, lupa annetaan tuotteelle että kyse on todistustaakasta. Nyt on kyse tuotteesta, jonka suhteen vaikuttaa siltä, että komission tai poliittisten päättäjien tehtävänä on löytää todisteita siitä, että tuotteella saattaa olla vaarallisia vaikutuksia. Miksi tuottajan ei tarvitse todistaa, että tuotteella ei ole vaarallisia vaikutuksia ennen kuin annetaan lupa tuoda tämä tuote markkinoille? Todistustaakka on sillä, joka tuo tuotteen markkinoille, olen samaa mieltä. Mutta minä nyt tässä toistan, jankutan samaa asiaa. Yhteisön tasolla, kansallisella tasolla ja aina kun arvioijat ovat tehneet johtopäätöksensä, niin nämä tutkimukset, tieteelliset tutkimukset, eivät johda siihen, että nykytilannetta pitäisi korjata, kun ajatellaan turvallisuusarvioita. Voimmeko nyt päästä samaa yksimielisyyteen sanasta uudelleen arvio. Mitä se oikein tarkoittaa? Minun mielestä uudelleen arvio tarkoittaa sitä, että tehdään tutkimukset tietyn tuotteen suhteen ja katsotaan, että onko arvio, joka on aiemmin tehty, on, onko se oikeassa. Tämä tarkoittaa minusta uudelleen arviota. Mutta jos vuosien varrella on tehty tiettyjä tutkimuksia aspartaamista, joita on tutkittu, ja joka kerta on todettu, että ei tämä nyt arvioita vaaranna. Onko tämä todellakin uudelleen arvio? Kun minä sanon, että on tehty uuden arviointeja, ne pitävät sisällään kaikki uudet elementit, jotka ovat ilmenneet tietyn ajan sisällä. Eli kyse ei ole yhden tietyn aspektin arvioinnista, vaan uudelleen arvioinnissa tarkastellaan kokonaisvaltaista kuvaa, tässä tapauksessa aspartamin osalta, eikä koko tuotetta tarkastellaan ei pelkästään tässä tapauksessa karsiko, karsinogeenisyyttä tai ennenaikaisia synnytyksiä, vaan koko tuotetta syynätään uudestaan tämä. Tarko- tätä tarkoittaa uuden arviointi. Ja kuten totesin aiemmin, EFSA teki edellisen arvion, viimeisimmän arvion vuonna 2009. EFSAn lausuman mukaan mukana olivat kaikki uudet tekijät, muutkin kuin vertaisarvioon perustuvat tiedot vuodesta 2007 eteenpäin. Uuden arviointi on laajempi kuin pelkästään yhden ainoan tutkimuksen syynääminen. Viimeinen kommentti. Kuulen, mitä te sanoitte, mutta minä en kyllä ymmärtänyt lainkaan näin EFSAn kommenteista eilen. Eli todettiin, että näissä uudelleenarvioissa, joista te puhuitte, niin minä ymmärsin, että minkäänlaista uudelleenarviota ei ole. Te sanoitte, että sellainen nyt tehdään. Totta kai minä uskon teitä, mutta en minä kyllä näin ymmärtänyt. Tässä on, nämä on niin kuin asiapohjainen äh, väärinymmärrys. Voiko komissio nyt äh, esittää vielä lopullisen kannanottonsa tähän kysymykseen? Niin sitten saadaan tämä asia loppuun käsiteltyä, eli teillä sitten olekaan mitään lisättävää. Haluaisin nyt toistaa sen, mitä sanon aiemmin. Me keskustelemme tästä jäsenvaltioiden kanssa ja katsomme, mitä jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat mieltä Rovalle Pagin näkemyksestä, että pitäisikö toimia nyt ryhtyä vai ei. Mutta minun mielestäni pääpointti on se, että haluaisin täysimittaisen arvion, jonka EFSA on tehnyt. Sitten kun tämä on saatu, vuodelta 2010-2011, niin saattaa olla, että tämän jälkeen sitten tarvitaankin uutta uuden arviota aspartaamin osalta, mutta tämä nyt ei ole päivän polttava kysymys, koska prioriteettina ovat muut aineet, mutta mikä tarvetta on, tämä uuden arviointi tehdään paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin muutoin. Ja näin saadaan tämäkin asian listan esityslistan kohta loppuun loppuun. Seuraava kokous on 11.12. huhtikuuta, joten kiitos paljon.